Okay, let's start, dear colleagues. I, sub, I submit the following changes for you. Kollegat, aloitamme seuraavia muutoksia. Lykkäämme äänestykset 14. syyskuuta päivältä seura- huomiseen ja yhteinen kuuleminen huomenna jatkuu kello yhteen saakka. Sitten kohta 26 EUn romani-integraatiostrategiosta lykätään seuraavaan live-kokoukseen kohdat 27-29 automatisoidusta tiedonvaihdosta koskien sormenjälkitietoja Ruotsissa, Belgiassa ja Puolassa. Käsittely alkaa 16.50, kohta 30 viisumiinformaatiojärjestelmästä esitellä mm, mietintö esittely on lykätty neuvoston esittelyn kanssa yhteen alkaen kello 5, kohta 31. EU-USA-kattosopimus esitellään kello 7.25, kello 18 ylimääräinen koordinaatioiden kokous alkaa kello 18 suljetun ovin. Jos mitään vastalauseita ei tehdä, esityslista on näin muutettuna hyväksytty. Hyvät kollegat, ottakaa huomioon, että tulkkaus kroatian ja iirin kielelle ei ikävä kyllä ole mahdollista tämän päivän kokouksessa. Ja sitten kohdannettujen suositusten hyväksyminen, esittelyiden nimeäminen, Timothy Kirkhope ECR-ryhmästä. Hän on esittelijänä äh, viisumitietojärjestelmästä niin kuin jäsenvaltioissa ja Europolissa on määritelty koskien ennaltaehkäisyä, havainnointia, tutkintaa terrorismitapauksissa, terrorismitapauksissa ja muissa vakavissa rikoksissa. Rova Venova on nimetty esitteleksi seuraavissa kolmessa mietinnössä automaat automaattinen tiedonvaihto, mitä tulee sormenjälkitietoihin Ruotsissa, automaattinen tiedonvaihto samasta asiasta Belgiassa, automaattinen tiedonvaihto sormenjäljestä Puolassa. Koordinaattorien suositusten lista löytyy asiakirjoistanne tässä kokouksessa. Haluaako valiokunta tukea näitä koordinaattoreiden suosituksia? Hyvä. Hyväksymme pöytäkirjat tammikuuta, 5. helmikuuta, 23. 24. helmikuuta, 26. helmikuuta. Jos ei vastalauseita esitä, niin nämä pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten kohta. 4, 4, 5, 6, 7. Hyvät kollegat, seuraavat kohteistuslistalla ovat neuvoston ja komission esityksiä ja tässä käsitellään mietintöluonnoksia neljästä mietinnöstä, jossa käsitellään uusia psykoaktiivisia aineita ja valvontatoimia, aikaraja konsultaatioajanjakso kolmen kuukautta alkaa tänään, niin kuin nähdään parlamentin kirjasta, ja se päättyy 7. lokakuuta, koska tämän asian luonteen johdosta live-koordinaattorit päättivät 7. syyskuuta kokouksessaan tehdä työtä ja tästä työtä vain englanniksi. Nyt annan puheenvuoron neuvostolle ja komissiota esittelevät kaikki nämä neljä ehdotusta ja sitten puheenvuoro saavat esittelijät. Ramatio Goner, joka edustaa Luxemburgia Valtion. Olkaa hyvä. Distinguished members of the European Parliament. Kiitos. Arvoisat parlamentin jäsenet, 2015 huhtikuisessa päätöksessään Euroopan unionin tuomioistuin määräsi, että neuvoston täytyy kuulla parlamenttia ennen kuin täytäntöönpano päätöstä uusista psykoaktiivisista aineista ja niiden valvontatoimenpiteistä päätetään jotta voimme noudattaa tätä tuomiota ja ottaa huomioon uuden menettelyn, jonka tuomioistuin on määritellyt. Horisontaalinen huumetyöryhmä on hyväksynyt alkuperäiset komission ehdotukset. Täytäntöönpano päätös. Ehdotukset on jätetty parlamentin tiedoksi pari viikkoa sitten ja menee erityisesti tälle valiokunnalle ennen kuin neuvosto ne sitten hyväksyy. Täytäntöön täytäntöönpanopäätöksen tarkoituksena on alistaa valvontatoimenpiteiden piiriin hyvin myrkyllisiä, vaarallisia psykoaktiivisia aineita. Nämä ovat pitkälti laillisia aineita, jotka ovat käyttäjien saatavilla ja kuitenkin ne ovat samankaltaisia kuin perinteiset huumeet. Toisaalta taas terveysuhat ja koostumus eivät ole selkeästi tiedossa ja näin ollen nämä tuotteet ovat myös viranomaisille haasteellisia, tutkittavia ja valvottavia. Kun arvioimme aineiden haittoja, niin käytän tässä vain lyhennelmänimiä, enkä koko pitkiä nimiä, jotka ovat hyvin monimutkaisia. Ensimmäinen psykoaktiivinen aine, joka alistetaan täytäntöönpanopäätösten kohteeksi, neljä metyyliamfetamiini, tässä on 21 kuolemantapausta tullut tietoomme jäsenvaltioista ja tällä aineella ei ole eh, muuta käyttöä. Toinen aine, viisi indoli, on yhdistetty ainakin 24 kuolemantapauksen jäsenvaltioissa ja sillä ei ole minkäänlaista lääketieteellistä käyttöä. Psykoaktiiviset aineet kolmannessa päätöksessä – nimittäin 251 NBOME ja AH7921 MDPV on niin ikään yhdistetty lukuisiin kuolemantapauksiin kautta EUn. 525 myrkytystapausta ja lukuisia kuolemantapauksia on yhdistetty MDPV ja näitä on raportoitu ainakin kahdeksasta jäsenvaltiosta. Mitä sitten tulee tähän neljänteen aineeseen, metoksetamiiniin, kyseisessä päätöksessä täytyy panna merkille, että metoksetamiini on yhdistetty ainakin 31 kuolemantapaukseen jäsenvaltioissa – Korostaisin sitä, että kaikkien uusien psykoaktiivisten aineiden valvontatoimien tarkoituksena on huomioida kansanterveydelliset ja yksilöiden terveyden näkökohdat. Tieteelliset tiedot, jotka on tuotu esille riskinarviossa huumeviraston toteuttamana, annetaan riittävät perusteet sille, että nämä psykoaktiiviset aineet alistetaan valvontatoimien piiriin, aivan niin kuin neuvoston päätös vuodelta 2005 määrää. Neuvosto on vakuuttunut, että parlamentti voi yhtyä siihen näkemykseen, että nämä uudet psykoaktiiviset aineet tulisi alistaa valvontatoimien piiriin niin, että toimet, joita tänään pohdimme, voidaan hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Arvon Tämä alkaa hyvä komissiosta. Distinguished members of the European... Kiitos arvoisat parlamentin jäsenet. Joitakin kohtia. Luxemburgin puheenjohtajan kovin monimutkaiseen esitykseen. Miksi komissio e- ehdotti kahdeksan aineen kieltämistä. Nämä uudet aineet ovat jo liitetty moniin kuolemantapauksiin ja myrkytyksiin monissa EU-jäsenvaltioissa mikä tarkoittaa, että ne ovat kovin haitallisia. Ne, niillä on suuri leviämisen riski kautta EUn ja monissa tapauksissa niitä myydään vaihtoehtoina laittomille huumoille kadulla ja myöskin internetin kautta. Mikään näistä aineista tietääksemme ei ole missään äh, vakiintuneessa lääketieteellisessä käytössä. Neljä ehdotusta noudattavat menettelytapaa, joka on määritelty neuvoston päätöksellä vuodelta 2005-387, mikä tarkoittaa, että riskiarviointiraportti, jota MCDn eh, tieteellinen valiokunta on arvioinut, niin tällä perusteella komissio oli sitä mieltä ja edelleenkin on sitä mieltä, että on perusteita EU-laajuiselle kielolle näille uusille aineille pääasiassa, koska ne ovat haitallisia ja ne myös simuloivat kontrolliaineiden vaikutuksia. Ja jotta näiden kahdeksan aineen vaikutuksia voidaan rajoittaa, niin on hyvin tärkeää toimia. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten Mihal Boni, joka on esittänyt kahdessa mietintöluonnoksessa 2013 0021 NLE ja 2014 kautta 0340 NLE. Olkaa hyvä. Thank you very much, dear colleagues. Kiitoksia, hyvät kollegat. Haluaisin lyhyesti esitellä kaksi mietintöä tästä neuvoston päätöksestä kolme uutta psykoaktiivista ainetta ja niihin liittyvistä valvontatoimista. Molemmissa tapauksissa Parlamenttia on konsultoitu, niin kuin aikaisemmin on sanottu, ensimmäinen päätös 20.14.03.40 valvontatoimet kautta EUn kaksi ainetta kyseessä. sallikaan minun käyttää tässä yleisiä nimiä 0,0 MD45 ja 4,4 MMR. Molempia on arvioitu tieteessä komiteoissa mietintö 4,4 DMRasta lähetettiin komissiolle ja neuvostolle 19. syyskuuta viime vuonna. Aineesta ilmoitettiin varhaisen varoituksen järjestelmässä joulukuussa vuonna 2012 on ollut 31 kuolemantapausta jäsenvaltioissa, jotka on rekisteröity kesäkuun 13 ja 2014 välillä. Nyt on todettu, että tämä on käytetty lääkinnällisessä mielessä sekä ihmisen tai eläimin. Toinen aine, jota on säännelty tässä ensimmäisen mietinnön yhteydessä, on niin sanottu MT45 mietintö välitettiin. Raportti annettiin neuvostolle komissiolle 6. lokakuuta 2014 tapauksessa 28 kuolemantapausta on rekisteröity lokakuun 13 ja heinäkuun 14 välillä. Si, si, sitä ei, ei voida käyttää lääkinnässä mielessä. Unionissa molemmat aineet, niitä ei löydy yhdistyneen kuningaskunnan huume yleissopimuksen mukaisesti eikä koskien psykoottisia aineita. Tällä hetkellä tätä ei olla arvioimassa, eikä sitä ole edes arvioitu YKssa aikaisemmin. Ja tällaista arviointia ei myöskään ole suunnitteilla. Se on myös ehto sääntelyllä EU-järjestelmän mukaisesti, koska molemmat aineet ovat osoittautuneet vaarallisiksi johtuen valvontatuloksista ja ja kaikki ehdot, jotka täyttyvät valvontatoimien aloittamista, niin ehdottaisin, että neuvoston päätös hyväksytään näistä aineista. Kysymys kuuluu, minkä takia me toimme tässä näin myöhään vuosi sen jälkeen, kun olemme saaneet jo kunnollista tietoa kielteistä vaikutuksista liittyen, liittyen näihin aineisiin. Meidän pitäisi muistaa tässä mielessä se, että teemme työtä myös uuden järjestelmän puolesta, jonka avulla voidaan mahdollistaa väliaikaiset kielot, siis aineet voidaan kieltää markkinoilla niin pian, kun tällainen alustava arviointi asiasta on jo tehty. Tämä tarkoittaa sitä, että ne kielletään markkinoilla paljon aikaisemmin kuin vasta vuosien jälkeen, kun on tilannetta arvioitu. Euroopan parlamentti on ottanut kantaa tästä asiasta huhtikuussa 2014, mutta neuvosto vieläkin työstää asiaa ja tuloksia ei ole vielä tullut, joten tässä esittäisin pyynnön puheenjohtajavaltio Luxemburgilta, että ne nopeuttaisivat työtä tässä asiassa. Mutta ongelma kasvaa, niin kuin tiedämme. Yhä enemmän uusia aineita keksitään, yhä enemmän uhreja syntyy. Eikä meillä ole mitään välineitä reagoida nopeasti uusiin psykoaktiivisiin aineisiin. Meidän ei pitäisi tuhlata enää aikaa. Toinen mietintö, jonka haluaisin esitellä teille tänään, on mietintö neljä mettyyli amfetamiinin valvontatoimenpiteistä. Tässä on kyseessä kuulemismenettely. Tieteellisen komitean arviointi on laadittu ja raportti on väitetty komission, komissiolle 29. marraskuuta 2012 aineita on löydetty 15 jäsenvaltiosta ja 21 kuolemantapausta on rekisteröity neljässä jäsenvaltiossa. Tämä on todella toksinen aine ja on todisteita siitä, että siihen liittyy todella korkea riski, kun ainetta otetaan yhdessä muiden lääkäneiden kanssa. Sillä ei ole mitään tunnettua vaikutusta terveyteen, niin kuin nämä muutkin aineet – sitä ei olla arvioimassa YK piirissä, jota meidän pitäisi toimia tässä aktiivisesti. Tämä päätös korvaa neuvoston päätöksen 129 vuotta 13, jonka tuomioistuin perutti 16. huhtikuuta tänä vuonna päätulos tässä tapauksessa oli, että neuvoston täytyy kuulla parlamenttia ennen kuin tekee päätöksiä tai ottaa käyttöön mitä muuta psykoaktiivisia aineita tai alkaa niitä arvioida, niin kuin tällä hetkellä on tilanne. Hylättyjen päätösten vaikutuksesta pidetään kiinni, kunnes uusi päätös tulee voimaan. Hmm. Koska jos näitä aineita on, ehdottaisin, että hyväksymme tämän päätösluonnoksen niin, että nämä, näitä aineita voidaan valvoa. Pyytäisin, että nämä päätökset hyväksytään. Kiitän komissiota neuvostoa yhteistyöstä. Thank you. Uh, now it's time for... Kiitoksia. Nyt on vuorossa Rova Jimenez Becerril Barrio. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää komissiota ja herra Bonia hänen puheenvuorostaan ja hänen tekemästään työstä. Tämän selityksen jälkeen, jonka herra Boni esitti, en toistakaan kuinka tärkeää on, että parlamentti saa tietoa neuvostolta uusista psykoaktiivista aineista. Nyt esittelen kaksi mietintöä neuvoston ehdotuksena ei ole mitään muutosesityksiä. Viesti on selvä, pitää välittää nämä uudet aineet valvonnan piiriin koko unionin alueella, koska näin voidaan välttää esteiden syntymistä, kun sovelletaan lakia ja harjoitetaan oikeudellista yhteistyötä rajat tavalla ja näin voidaan suojella kuluttajia riskejä vastaan, joita voi näiden aineiden nautinta aiheuttaa. Ensimmäinen mietintö, jonka esittely, tässä on se kaksi mietintöä kyseessä, se viittaa aineeseen, jota kutsutaan 25 BNME, toinen aine AH 7921. Sitten kolmas aine on MDPV Kolmessa jäsenvaltiossa on todettu neljä kuolematapausta, jotka liittyvät 251 NBOME-aineeseen. Neljässä maassa on todettu vakavia vaikutuksia näiden aineiden nautinnasta. 32 tapausta, mutta kuitenkaan kontoksi ei ole ollut. Jos näiden aineiden nautinta voi vaikuttaa vakavalla tavalla terveyteen. 22 jäsenvaltiota ja Norja ovat ilmoittaneet Euroopan huumetarkkailuvirastolle ja Europolille, että oli huomattu ainetta 251 MDOM, mitä tulee AH7921, on vaikea määritellä sen fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia ihmisissä, mutta Kuluttajaraporttien mukaisesti AH7921 aineen vaikutukset ovat samantyyppisiä kuin klassiset, klassiset huumeet, joita käytetään rentouttamiseen. Sitten MDTV. se on vaikutus samalla kuin metaamfetamiinilla tai kokainilla, vaikkakin tämä vaikutus kestää kauempaan on jo rekisteröity 108 kuolemantapausta kahdeksassa eri jäsenvaltiossa. Sitten toinen mietintö viittaa aineesta kutsutaan 5-2 aminopropyyli indoliksi. Tiedot, joita on saatu, antavat ymmärtää, että nämä aineet ovat todella toksisia ja se voivat aiheuttaa kielteisiä, nopeita vaikutuksia, voivat aiheuttaa erilaisia vaivoja huume tarkkailu, todiste Europol ovat löytäneet näiden, näitä aineita Euroopasta, koska nämä ovat mahdollisesti vaarallisia. Kansalaisten terveydelle pyytäisiin tukea valiokunnalta, jotta voidaan hyväksyä sopi, neuvoston sopimus aloittaa valvontatoimet näiden aineiden kohdalla. Tarkistuksen aikaraja on 17. syyskuuta Tästä äänestetään 22. päivä tätä kuuta ja sitten täysistunnon tai menee 5. lokakuuta. Lopuksi haluaisin ilmaista suuren huoleni. Varmasti herras Boni on samaa mieltä tämänhetkisestä lainsäädännöstä tilasta koskien uusia psykoaktiivisia aineita. Toistan, että tarvitsemme kiireellisesti huumeidenvastaisesta järjestelmästä, jota sen koko eu siis mekanismeja, jonka kautta jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä tehokkaammin uusien vaarallisten aineiden kohdalla, että ne voidaan kieltää tehokkaammin ja nopeammin vetoisin neuvoston, että se nopeuttaa neuvotteluita jäsenvaltioiden kesken, jotta saadaan aikaan sopimus oikeudesta perustasta. En vain minä pyydä tätä, vaan myös kaikki Euroopan kansalaiset peräänkuluttavat tällaista, koska uudet vaaralliset aineet pitäisi kieltää koko EUn e alueella. Kiitoksia. Thank you. Now it's time for... Kiitoksia. Sitten varjoesittelyiden vuoro. Haluaisitteko osallistua tähän keskusteluun? No. Ei näytä olevan innostusta. Maybe uh, commissioner... Entä sitten komissio tai neuvosto? Olkaa hyvä herra Stevens. Oké, okay, dank en collega's. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluan kiittää esitöltä hyvästä valmistusta tässä asiassa ja näistä mietintöä. milloin ei ole juurikaan lisätettävä Mä ECR tähän asiaan haluan todellakin kiittää teitä hyvästä työstä ja sitten tulemme tarkastelemaan, miten jatkossa voimme tehdä yhteistyötä. Kiitoksia. Thanks. Uh, I would like to Kiitoksia. Haluaisin vielä mainita, tämä tarkastusaikaraja joita voidaan tehdä vain englanniksi, on 17. syyskuuta kello 12. Tarkistuksia käsitellään, jos on tarpeen, ja äänestetään myös 22. syyskuuta. Tästä äänestetään täysistunnossa lokakuun ensimmäisessä istunnossa 5.8. lokakuuta viimeistään 7. lokakuuta. Sitten lopuksi haluaisin pyytää neuvostoa tai komissiota mahdollisesti kommentoimaan. No hyvä, kiitos. Sitten mennään seuraavaan osaan, hyvät kollegat. Seuraava kohta esityslistalla on herra Gabrielin esitys näistä lyhytaikaista oleskelua koskevista viisumivapaussopimuksissa. Tässä on kyseessä viisi maata. Täällä on Aasiana Tyydenmeren valtioita ja Yhdistyneet Arabiemiraatit. Komissio viimeksi esitteli nämä viisi yhdeksän sopimusta, jossa kansalaiset pystyvät viisumivapaasti matkustamaan EU-ssa. Ja tämän näiden yhdeksän maan kanssa pystyvät täällä vapaasti matkustamaan, jos maksimimatkustusaika on 90 päivää. Neuvottelut viisumivapaussopimuksesta avattiin 2014 vuoden lopussa ja sopimus sopimukset allekirjoitettiin 2015 toukokuussa ja ne lähetettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Euroopan parlamentti on saanut tietoa väliaikaista sovelluksesta näiden sopimusten kohdassa jälkeen, kun on allekirjoitettu. Annan ensi puheenvuoron Rova Gabrielille ja sen jälkeen varjoesittelijöille. Mrs. Gabriel. Rova Gabriel, olkaa hyvä. Mises. Merci madame la présidente, je voudrais m'excuser pour moi. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että olin hetken myöhässä. Hyvät kollegat, minulla on tänään ilo esitellä teille yhdeksän mietintöä aiheena on viisumivapaussopimus Dominikan, Vanuatun, Trinidad ja Tobagon, Samoan, Itä-Timorin, Grenadan ja St. Lucian, St. Vincent ja Grenadinien välillä. Nämä listat on siirretty negatiiviselta listalta positiiviselle listalle viime vuonna. Tämän muutoksen seurauksena komissio on käynyt kahdenvälisiä neuvotteluja näiden yhdeksän maan kanssa, jotta voitaisiin päästä viisumivapaussopimukseen. Niitä jo toteutetaan väliaikaisesti. Nyt parlamentin otettava kantaa lopulliseen sopimusten solmimiseen. Haluaisin muistuttaa alustavasti, että menettely näissä mietinnöissä ei mahdollista tarkistuksia. Kyse on vain siitä, että joko hyväksytään tai hylätään mietintöluonnokset. Näin parlamentti antaisi suostumuksensa, suostumuksensa sopimuksen solmimiselle. Kun ajatellaan mm, menettelyä, niin perusteluosassa voin nostaa esille kahden tyyppisiä kysymyksiä. Toisaalta lisäarvon, joka liittyy näihin sopimuksiin, ja toisaalta Euroopan parlamentin roolin silloin, kun sopimuksia solmitaan. Ensimmäinen seikka eli yhteinen lisäarvo, jota halusin korostaa perusteluosassa, on siis symbolisen ja poliittisen arvomuota myötä mahdollinen. Haluamme syventää Euroopan unionin ja näiden yhdeksän maan välisiä suhteita. Tarkoitus on myös syventää poliittista vuoropuhelua mukaan luettuna ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Yhdistyneen Arabiemiraatin tapauksessa on jo ollut mahdollista perustaa teknisen työn ryhmä – joka käsittelee ihmisoikeuksia kyseisessä maassa. Sopimuksen pohjalta meillä on lisämahdollisuus jatkaa poliittista vuoropuhelua AKT-maiden kanssa sellaisista kysymyksistä, jotka ovat unionille ensisijaisia, esimerkiksi kuolemantuomion poistaminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Näin meille tarjoutuu myös taloudellisia mahdollisuuksia sekä EUlle että myös kolmansille maille matkailijavirrat voivat lisääntyä, sujuvuus lisääntyy, investoinnit ja yritystoiminta myös saavat uutta pontta. Korostan sitä, että tästä ei aiheudu turvallisuusuhkaa unionille. Viisumien epääminen on hyvin harvinaista näiden maiden kohdalla ja olemme myös viime vuosina havainneet tämän määrän laskeneen. Trinidad ja Tobacon viisumihakemukset ovat sellaisia, että viimeisten vuosien aikana luottamus on vain lisääntynyt. Tämä seikka on parlamentille, ei pelkästään minulle, mutta kaikille LIBE-valiokunnan jäsenille hyvin tärkeitä. Näin voimme tuoda esille kommentteja, jotka olen jo useassa otteessa nostanut aiemminkin esille. Ja tänään vielä haluaisin vielä, että meillä on mahdollisuus komission kanssa päästä tyydyttävämpään ratkaisuun. Ensinnäkin viittaisin komission velvoitteeseen säännöllisesti informoida Euroopan parlamenttia siitä, miten neuvottelut etenevät ja miten täytäntöönpanoa kahdenvälisten sopimusten tapauksessa seurataan. Meillä on erityisesti sopimuksen valvontaan tarkoitettuja yhteiskomiteoita haluaisin myös komissiolta kirjallisen kysymyksen vastauksen, joka liittyy näihin seikkoihin. Omassa mietinnössäni korostan myös sitä, miten tärkeää on valvoa jopa sopimusten alla kriteereiden toteutumista. Aivan erityisesti sitä, miten ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja miten vastavuoroisuus toteutuu, jotta kansalaisia Euroopan unionissa voidaan kohdella tasa-arvoisesti kansallisuudesta huolimatta. Ja aivan erityisesti haluaisin tuomita sen käytännön, joka, jonka mukaisesti allekirjoitetaan alustavasti sopimukset ennen kuin parlamentti edes käsittelee aihetta. Tässä viedään parlamentin toimintamahdollisuuksia pois ja tämä on aivan toisenlainen menettely kuin mitä kansalaisten etujen puolustaminen edellyttäisi. Neuvottelujen aikana, aivan niin kuin jo mainitsin, olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että me voimme määräajassa, tiukassa määräajassa panna nämä sopimukset, eikä parlamentin etuoikeuksia tässä poljeta. Tätä haluaisin kuitenkin aivan erityisesti korostaa. Lopuksi haluan kiittää sihteeristöä ja haluan myös kiittää kollegoita, ja erityisesti varjoesittelijöitä, heidän antamastaan panoksesta tähän työhön. Tähän voin oman puheenvuoroni päättää ja haluan vielä vedota sen puolesta, että voimme hyväksyä nämä yhdeksän mietintöluonnosta mahdollisimman nopeasti. Se hyödyttää sekä Euroopan unionin kansalaisia että myös näiden maiden kansalaisia. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos nyt. Ja sitten varjoesittelijät. Ekun komissio ennen varjoesittelijöitä. Joten neuvosto vai komissio? Okei, okay, komissiolla on. Well, thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa vasta juuri saavuin, joten en tiedä ihan tarkkaan mitä Rova Gabriel sanoi, mutta mietintönsä luin. Pidän niitä hyvinä. Ne ovat kaikki myönteisiä hengeltään. Odotamme siis innolla suostumusta, jonka parlamentti antaisi viisumivapautussopimuksille. Siis hän esitti huomioon tästä alustavasta soveltamisesta, allekirjoittamisesta lähtien. Tästä kohdasta haluaisin sanoa, 2009 tehty viisumivapaussopimusten kanssa on myöskin ilmoita seurattua asiaa ja sitten pääjohtaja on lähettänyt tästä myös kirjeen maaliskuussa tänä vuonna, jossa informoimme parlamentille, että sopimukset tulisivat voimaan allekirjoituspäivästä. Tiedän, että on vähän outoa, että parlamentti antaisi suostumuksensa sopimukselle, jota jo sovellettaisiin. Mutta tämä on siis ennakkotapaus, ja näin on tehty aiemminkin. Ja sen lisäksi siis haluaisin lisätä, että itse sopimukset eivät ole kiistanalaisia, ne ovat aika vakimuotoisia, niissä ei varmaan ole mitään sellaista, joka ansaitsisi jatkoharkintaa. Ja tietysti myös parlamentti oli antanut suostumuksensa sille, että nämä maat siirretään positiiviselle viisumille luettelolle. Eli kun nämä osatiket otetaan kaikki huomioon yhdessä, niin tämä provisionaalinen ehdollinen soveltaminen eh, ei ansaitse harkintaa, johon liittyisi paljon vaikeuksia. Haluaisin kiittää Rova Gabrielia tästä hyvin myönteisestä mietinnöstä. Palaamme asiaan tulevaisuudessa muiden äh, viisumivapaussopimusten myötä, joita on samassa äh, erässä neuvoteltu tai neuvotellaan toivottavasti myöhemmin tänä vuonna. Thank you very much, uh, Kiitoksia. Jos esittelijät haluaisivat puheenvuoroa nyt, niin olkaa hyvä. Edustaja Stevens. Okay, thank you very much, Mr. President and colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kaiken kaikkiaan nämä sopimukset tulisi nähdä keinona rohkaista ihmisiä pitämään yhteyksiä näihin maihin. Ja tämä tarjoaa meille mahdollisuuden lisätä matkailijamääriä. Niin ikään se edesauttaa liike-elämän yhteyksiä näiden maiden kanssa. Tarkoitus olisi helpottaa näiden maiden kansalaisten erityisesti säännöllisesti matkaavien tilannetta, jotta he voisivat saada lyhytaikaisia viisumeita. Näin he voisivat matkustaa vapaasti EU-hun. Olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että alustavat sopimukset eivät muodosta Schengenin alueelle turvallisuusvaaraa äh, laittoman maahanmuuton näkökulmasta. EUn ja yhdistyneen Arabiemirikunnan sopimuksen kohdalla olemme erityisen toivokkaita se voisi saada aikaan yhteistyötä terrorismin vastaisessa työssä, ihmiskaupan vastaisessa työssä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Näin voitaisiin parantaa myös siirtotyöläisten asemaa, ihmisoikeus, tilannetta ja ilmaisuvapautta kyseisessä maassa. Jatkossakin teen mielelläni yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Joo, and uh, Mrs. Gilliam. Kiitoksia, Gilliam. Ja vous prie m'excuser d'arriver juste. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, tulin ihan viime hetkellä, mutta minäkin haluaisin onnitella Marian tekemästään työstä, syvällistä, tut, hyvän, hyvin tutkittua työtä, jonka yhteydessä hän on tehnyt hyvää yhteistyötä aina varjoistelijan kanssa. Tietenkin annan tukeni hänen esittämälleen lähestymistavalle. Korostaisin kuitenkin muutamia kohtia tässä nopeasti. Ensinnäkin viittaan kysymyksiin, joita tuli esillä Rova Stevensin puheenvuorossa. Haluaisin vain sanoa, että mielestäni tämän tyyppinen sopimus liittyy ensinnäkin liikkuvuuteen, taloudellisten yhteyksien solmimiseen. Tämä on myös tärkeä kysymys kulttuurisesti ja inhimillisesti tietenkin näin voidaan vahvistaa yhteyksiä kansojen välillä sitten vielä mm, vähän toisessa mielessä on tärkeää, että parlamentti voi seurata, miten näitä sopimuksia soveltaa. On sellainen vaikutelma joskus, että kun näitä, nämä mietinnöitä laaditaan kyllä, mutta sitten ei saada säännöllisesti tarvittavaa tietoa asian kehittymisestä, varsinkin kun ja tätä olemme usein käsitelleet ryhmässä, niin voi vain pahoitella sitä, että parlamentin hyväksyntä tulee esille vasta sitten, kun sopimuksia väliaikaisesti sovelletaan. Se ei ole todellakaan kovin tyydyttävää ajatellen parlamenttia ja sen toimivaltuuksia tässä asiassa pitäisi kyllä edistyä. Ja vielä haluaisin korostaa myös sitä, että tarvitaan vastavuoroisuusmekanismi. En voi lopettaa puheenvuoroon, niin kuin ymmärsitte, suhtaudun kyllä tähän myönteisesti, mutta kuitenkin ottaisin esille sen seikan, että jos on jotakin kohtia, jotka osoittavat, että, että Arabiemiraatit ja missä mä en ovat kyllä vieläkin aika kaukana. Tämä on ehkä pieni eufemismi, mitä tulee ihmisoikeuksiin, naisten oikeuksiin, liikkuvien työntekijän oikeuksiin, ilmaisuvapauteen, aika monta epäkohtaa yhden maan kohdalla. Haluaisin antaa siis kuitenkin tukeni tälle toimintatavalle, mutta ilmaisen hiukan näitä syitä, miksi olen turhautunut sopimusten täytäntöönpanosta. Haluaisin kysyä Rova Gabrielta, haluatteko te tiivistää tässä vaiheessa tämän keskustelun tärkeimmät johtopäätökset yhteen? Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää varjoesittelijöitä ja kollega Stevensia kommenteista. Haluan kiittää myös komissiota vastausluonnoksista. Vielä kerran haluan todeta, että en tiennyt, että meillä on jo ennakkotapaus tästä menettelystä. Minusta tämän tulisikin pysyä vain ennakkotapauksena. Voin yhtyä varjoesittäjä Giomin kommentteihin siitä, että parlamentin täytyy saada paremmin tietoa Parlamentti ei tietenkään pyri estämään asian etenemistä päinvastoin. Me voimme tehdä määräajassa työtä ja tiukassa määräajassa. Me tiedämme, miten tärkeitä nämä sopimukset ovat, mutta täytyy kuitenkin noudattaa ja kunnioittaa äh, sopimuksia ja tiedotusvelvollisuutta, joka parlamentilla on. Me haluaisimme saada lisätietoja myös muista maista. Näitähän oli 19 näitä maita, jotka siirrettiin listalta toiselle, Kolumbia ja Peru muun muassa, ja ne eivät eh, toivottavasti sitten joudu samaan tilanteeseen kuin nämä yhdeksän maata, joista tänään keskustelemme. Haluan vielä kerran kiittää kollegoita ja komissiota yhteistyöstä. Me jäämme odottamaan säännöllisempää tiedotusta, mutta toki meillä on hyvä pohja yhteistyölle ja tämä mahdollistaa etenemisen tässä aiheessa. Kiitos. Kiitoksia kollegat. Haluaisin kertoa teille, että aikarajatarkistuksille tarkistuksille on 21. syyskuuta kello 12. Ja neuvoston vain tämä on siis hyväksyntämenettely ja vain tällaisia proseduraalisia tarkistuksia hyväksytään. We're just waiting for you. <laughs> Mä tässä juuri teitä. Hyvät kollegat, nyt jatketaan viisumipaketilla. Aloitamme viisumisäännöstöstä ja kun tästä on keskusteltu, jatketaan kiertomatka viisumilla. Herra Lopes Aguilar. Gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt varmastikin olemme menneet aika riittävästi eteenpäin tässä va- live-valiokunnassa. Hädin tuskin ehdin tulla ajoissa esittelemään mietintöni, joka on kunnia minulle. Tämä koskee tätä uudelleen laadittua unionin viisumissäännöstöä. Jo puoli vuotta on tätä asiaa työstä, työstetty. Ja tässä viitataan myös tähän kiertomatkaviisumiin, josta puhutaan tarkemmin myöhemmin. Ja tätä, näitä asioita yhdessä kutsutaan viisumipaketiksi. Kiittäisin sihteeristä heidän työstään ja avustaan mietintöluonnoksen laatimisessa ja kiitän aivan erityisesti Tania Fajonia, jonka kanssa on tehnyt yhteistyötä, kun olen laadittu tätä asiaa. Mutta nyt esittelisin tätä mietintöä. Se on varsin tiivistä työntekoa ja olen tässä yrittänyt ottaa mukaan varjoistelijoiden ajatuksia ja näkemyksiä, samoin muiden kollegoiden tarkistuksia. Työasiakirjan on laadittu ja pidimme myös tällaisen kuulemisen tässä valiokunnassa. Olen ollut mukana aika monissa eri kokouksissa hallitusten edustajien, sidosryhmien kanssa ja muiden osapuolten kanssa, jo kun on käsitelty tätä komission ehdotusta, ja näin on voitu vaihtaa mielipiteitä laajasti myös akateemisen maailman erikoisasiantuntijoiden kanssa EU-ssa. On arvioitu, miten tämän tyyppinen lainsäädäntö vaikuttaa kolmansien maiden kansalaisiin. On otettu huomioon myös se, että Kyseessä on yhteisön lainsäädäntö, jota sovelletaan jäsenvaltioissa ja konsulaattiverkossa eu ulkopuoliseksi. Oli tärkeää järjestää tällainen tiedonkeruu matkaa EUn ulkoisiin konsulaatteihin, jotta nähtäisiin, miten viisumijärjestelmä käytännössä toimii. Ja näin olen voinut täydentää tätä mietintöluonnosta. Ensin hukan yleisempiä kommentteja. Olen yleistellyt tätä työasiakirjaa ja kertonut, että ajattelu tässä taustalla liittyy komission ehdotukseen ja se on aika hyvä tapa. Pyritään helpottamaan viisumin saamista ja pyritään päivittämään viisumisäännöstä EU-ssa ja korjataan toiminta ongelmia, joita on todettu ajan kuluessa olevan. Ja aivan erityisesti pyritään käyttämään paremmin potentiaalia, joka EU-visumisäännöstössä on, kun pyritään edistämään inhimillistä vuorovaikutusta EUn ja mun maailman välillä. Maailma on enemmän riippuvainen, tai eri maat ovat riippuvaisia ja täytyy myös pitää kiinni mahdollisimman korkeista standardeista. Pública control de la inmigración en general. tässä voidaan myös helpottaa eurooppalaista projektia, kun helpotetaan laitonta maahanmuuttoa ja asioiden käsittelyä. Viisumin, viisumin käsittely on yksi perustarpeista ja vaatimuksista. Ja se, että kevennetään ja nopeutetaan menettelytapoja. Pitää pohtia ihmisten pitäisi olla fyysisesti paikalla, kun hakevat viisumia, otetaan käyttöön kattava lista tästä asiakirjoista, kun pyytää viisumia ja lisätään jopa juuri sen varmuuden vaatimuksia, vähennetään aikarajoja ja pyritään käyttämään hyväksi uutta teknologiaa ja pyritään toimimaan mahdollisesti myös elektronisesti, kun haetaan ja myönnetään viisumeita. Sitten toinen kommentti, mitä tulee turvallisuuskysymykseen, tästä täytyy puhua nyt varsin selkeä kieltä. Tämä liittyy viisumin vapauttaminen, ei mitenkään liity turvallisuusvaatimusten löysentämiseen. Mm. Siis tämä tarkistumisvaihe on usein varsin pikkutarkkaa ja tällä hetkellä ei voida nopeasti, tehokkaasti toimia viisumin myöntämismenetyssä. Tässä ei ole mitään sellaista, joka heikentäisi turvallisuutta, ja tässä puhutaan nyt viisumien myöntämisen kriteereistä, mutta myös puhutaan se menettelytavasta aivan erityisesti siitä, miten viisumita haetaan ja myönnetään. Tämä on tärkeä asia, jota ei pidä unohtaa missään vaiheessa. Nyt kommentoisin jotakin tarkistuksia, joita itse olen tehnyt ja hiukan tiivistänyt näitä kollegojen ehdotuksia, että selvennettäisiin valiokunnan kantoja tästä viisumisäännöstöstä. Ensinnäkin tarkistukset pyrkivät modernisoimaan menettelytapoja niin, että toimittaisiin järkevällä tavalla ja tosi elektroninen mahdollisuus toimia ja voitaisiin toimia sitä siis aina digitaalisesti ja poistaa kohta. Sitten konsulleilla pitää olla mahdollisuus nopeuttaa käsittelyä elektronisesti artikla 8 kohta 6 lyhy- lyhyemmät aikarajat pyrkinyt laajentamaan tämän ajanjaksoa 6-9 kuukauteen, koska tämä vastaa mm, matkas enemmän suunnitella matkoja jo etukäteen ja matkojen hinnat laskevat mitä aikaisemmin parataan tai hankitaan liput niin, että matkan alkupäivämäärä liittyy myös tähän ajan lisäämistarpeeseen. Sitten yhä enemmän myönnetään tällaisia toistuvaisviisumeita, joita voi käyttää use, useita kertoja. Tämä liittyy niin konsulaatteihin kuin viisumin pyytäjiin. On tärkeää ottaa huomioon myös viisumin tietojärjestelmä, VIS-järjestelmä, tutkin, tuen tällaista toistuvaisviisumin käyttöä. Tämä tuo joustoa tämän tyyppisten matkustajien elämään. Ne, jotka ovat laillisesti käyttäneet kahta viisumia aikaisemmin 18 kuukauden ajassa, tämän kahden lisäksi, jotka löytyvät komission ehdotuksesta, ja haluaisin aivan viitata yhden arkaluontoiseen kysymykseen, joka on kuitenkin varsin tärkeä. Kyse on niin sanotuista humanitaarista viisumeista. Tämä ei välttämättä ratkaista valtava haaste, joka EU:ssa on, kun on tämä valtava pakolaistilanne meneillään. Aivan erityisesti tämä on tällainen täydentävä reitti mutta kuitenkin tätä reittiä pitää pohtia silloin, kun pyritään helpottamaan laillista turvallista pääsyä Euroopan unionin Schengenin alueelle, kun ihmiset pakenevat konflikteja, vainoa, sotaa. Tätä asiaa pitäisi toimia juristen sitten vahva on aivan välttämätöntä, että tämä komissio viettää asiaa eteenpäin ottaen huomioon tämän tilanteen vakavuuden ja ottaisin käyttöön humanitaarinen viisumi. Ja meidän pitäisi toimia tehokkaasti lainsäätäjänä yhteislainsäätäjän neuvoston kanssa. Nyt kannattaa pohtia tätä humanitaarisen viisumin tarvetta, koska jos ei nyt, niin milloin sitten Euroopan lainsäätäjällä on velvollisuus avata tällainen mahdollisuus humanitaarisen viisumin, näin voidaan helpottaa viisumikäsittelyitä ja antaa tällaisia laillisia mahdollisuuksia toimia, koska nyt kun ajatellaan, kuinka vakavat syyt aiheuttavat tällaisen kansainvaelluksen kuin nyt on tilanne. Ja tässä mielessä Euroopan parlamentti hyväksyi viime torstaina päätöslauselmansa, joka oli varsin merkittävä pakolaiskriisistä pyritään muuttamaan viisumisäännöstä, jotta voidaan ottaa käyttöön humanitaariset viisumit ja toimia EU-lain mukaisesti ja meidän valiokunnan pitää toimia, jotta löydetään sopiva muoto toimia ja toimitaan silloin päätös, täysistunnon päätöksen mukaisesti. Sitten kolmansien maiden perheiden jäsenen pitäisi myös päästä laajasti Eurooppaan, koska varsin usein nämä ihmiset haluavat vierailla perheidensä, perheenjäsentensä luona ja pyytää tätä varten tietenkin viisumia. Puhumme isovanhemmista, jotka tulevat näkemään lapsen lapsiaan, alaikäisistä lapsista, jos vanhemmat ovat eronneet ja haluavat vierailla sitten Euroopan unionissa vanhempiensa luona ja niin edelleen. Kyse on siis näistä perheenyhdistämisviisumeista. Viisumisäännöstöön liittyy monenlaisia tapauksia, joilla viisumit on evätty, eikä niitä ole kunnolla perusteltu. Ja direktiivi vapaasta liikkuvuudesta vuodelta 2004 antaa viisumioikeuden kolmansien maiden perheenjäsenille, jos heidän joku perheensä elää laillisesti Euroopassa, mutta tämän toiminta ei ole koskaan ollut tarpeeksi avointa. On monia etämistapauksia, joita ei ole koskaan tarpeeksi perusteltu. Tähän liittyy myös tällainen käyttöohjeet. Ja tähän liittyy monenlaista sattumanvaraisuutta konsulikäytännöissä. Ja on varsin tiukasti soveltu tämmöisiä sääntöjä. Tätä pyritään nyt kaikkia tässä korjaamaan. Tuen siksi komission ehdotusta, jotta voit, vahvistettaisiin joitakin säädöksiä ei pidä maksaa mitään liiallisia maksuja konsulitoimissa ja pitää velvoittaa siihen, että evättyt viisumit pitää perustella, tai siis pitää perustella niin, että ihmiset todellakin tietävät, minkä takia heiltä on evätty viisumi. Artikla 18. Sitten täällä käsitellään myös valitusmekanismeja ja hyviä hallinnokäytäntöjä. Ja sitä kuvaa, jonka EU itsestään antaa ulkopuolella, pyritään vahvistamaan julkista tiedottamista, viisumikysymyksiä vahvistamaan Schengenin viisumisäännöstä, joka pitää julkaista ainakin viidellä virallisella kielellä, tai YK on virallisella kielellä, artikla 245. Sitten vielä lopuksi ulkoisiin yrityksiin ja viisumihakemuksiin. Ulkoisten tarjouluiden tarjoajat. Tämä liittyy palvelujen ulkoistamiseen. On selvää, että budjettikysymykset ja visumihakemusten määrä, samoin kuin näistä yrityksistä on tullut tällainen usein käytetty mekanismi, mutta tässä kuitenkin puhumme tiedosta, jotka liittyvät yksityisyyteen ja hallinnollista tehtävistä, jotka ovat julkisia luonteeltaan. Siksi täytyy muuttaa 38 artiklaa. Siinä käsitellään ulkoistamiskysymystä, jotta ulkoisten palvelun tarjoajien toimintaa arvioidaan komissiossa niin, että kaikki paket ja var- täyttyvät. Vielä lopuksi pakollinen edustaminen kolmansien maiden kohdalla, jos ei ole jotain konsulaattia kolmannesta maasta, josta viisumeita haetaan. Sitten että on uutta artiklaa viisumi, Schengenin viisumikeskuksista ja haluan vahvistaa konsuliyhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, että varmistetaan tämän tavoitteen täyttyminen. Ei tarvitse alkaa mitään toimintavaista taistelua kun pyritään kehittämään tämänhetkistä viisumisäännöstä, mutta kuitenkin täytyy sanoa, että en ole samaa mieltä komission näkemyksestä käyttää delegoituja säädöksiä silloin, kun laaditaan näitä liitteitä, koska viisumisäännöstön yhteydessä, koska tämän asian käsittelyyn pitää kuulua lainsäätelle eikä sitä pidä käsitellä delegoituna säännöksinä. Tässä kaikki tällä hetkellä ja korostaa korostan vielä sitä, että tämä asia täydentää kiertomatkaviisumikysymystä, jota kohta käsitellään. Puhuisin vielä hiukan siitä, miten tämä mietintö liittyy ja täydentää tähän aika, aikaisempaan aiheeseen. Kiitoksia. Thank you. Now it's time for the... Kiitos. Sitten alkaa keskustelu. Ensin pari esittelijät, sitten muut jäsenet. Halutaanko puheenvuoroja? Herra Becker, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Alkuun haluaisin sanoa, että hienoa, että kollega Aguilar Villar on jälleen kehässä. Haluaisin kiittää yhteistyöstä Rova Fajontaita, joka on ottanut tärkeitä asioita esiin keskustelussa. Kiitos kovasti todellakin äh, hyvästä mietintöluonnoksesta. Ja myöskin, että siellä, kun ajatellaan tavoitteena se, että matkailu Eurooppaa vahvistetaan, ei maailmassa ole muuta aluetta, joka niin jolla niin paljon tarjoittavaa on kuin Eurooppa, jossa, joka voi luoda niin paljon työpaikkoja. Tämä tavoitteen asettelu on täällä mukana. Ottaisin tämän positiivisena asiana esille. Mutta muutaman kohdan tässä esiin, jotka nyt ihan spontaanisti, joita pidän spontaanisti mainitsemisen arvoisena. Hyvin positiivista on se, mistä kollegakin puhui, tämä joustavoittaminen ulkoisten palveluntarjoajien osalta. Eli kun tässä on erilaisia mahdollisuuksia Ihan siihen kysymykseen asti, että yli 500 kilometriä asuinpaikasta ja äh, kauempana ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta olen myös sitä mieltä, että, että jos ajatellaan sitä, että vastuun pitää olla konsulaateissa, eikä kaikkea ulkoisteta yleisesti, että esittelijä on ottanut sen esille. Siis erinomainen aloite, tämä online-asia, Myöskin nämä Schengenin viisumikeskukset, sitä voidaan arvioida positiivisesti, mitä voisin nyt henkilökohtaisesti kuvitella, ja tätä täytyy jatkotyöstää myös tar- tarkistusten kautta, on tämä matkavakuutusasia. En ole niin varma siitä, että jos viitataan siihen, että kaikilla on luottokortit, että se olisi se, mitä me nyt oikeusvarmuudeksi. Joitakin harkintoja, keskusteluja tarvitaan vielä. Esimerkiksi se vaatimus, että konsulaatit, että niiden täytyy antaa määräajat heti, immediately. Ei se ole kovin käytännönläheisesti muotoiltu. Myöskin konsulaatteille täytyy jättää pelivaraa eikä rajoittaa sitä liikaa. On niin kutsuttuja ydinlausekkeita jotka meitä tai should muotoilun myötä ovat ehkä konkreettisempia, mutta siihen varmaan löytyy sitten tarkistuksia. Mitä sitten tämä lyhyen viisumi uusi? Eli jonka pitäisi päättää yhdessä jäsenvaltiossa 15 päivää. Kun ajatellaan nykyistä turvallisuustilannetta Euroopassa ja koko siirtolaistilannetta, miten se sitten pitäisi toimia? Tämä asetan kyseenalaiseksi. Ja tässä muotoilin jotenkin kysymyksiä turvallisuuden suuntaan. Sitten humanitaarinen viisumi. Siinä haluaisin painottaa, että me kansanpuolueesta, EPPstä, olemme valmiita periaatteessa keskustelemaan siitä, mutta haluaisin kuitenkin viitata siihen, että ydinmahdollisuudet humanitaarisille viisumeille ovat ehdottomasti jo nykyään olemassa käytettävissä kaikille jäsenvaltioille. Niin, että siis kysymys siitä, että olisi että sen, että sen lisäksi mainitaan tällaisia, on ihan ymmärrettävää, mutta että jos puhutaan nyt sitten viisumisäännöstä uudistuksen muodossa, onko tämä se oikea paikka tässä edetä, niin jos ajatellaan myös oikeutta, mitkä ovat turvapaikkamenettelyn toimivaltuuskysymyksiin, vastuukysymyksiin liittyvät kysymykset, juuri nämä toimivaltuuskysymykset, jako turvapaikanhakijoiden jakamisen laskukaava, uudelleen, siir- uudelleen siirtämiset tällaista ovat ehkä tässä mukana myös. Kiintiöt ja niin edelleen. Ei tämä nyt varmasti tässä keskiössä sinänsä ole, mutta ymmärrän, että nyt kun ajatellaan nykyistä tilannetta, niin se tässä mainitaan. Vaikutukset ovat kuitenkin sellaisia, joita täytyy tarkkailla. Tässä mielessä voidaan tätä mietintöä työstää tulevina viikkoina tarkistuksilla ja tässä mielessä haluan kiittää kaikkia meitä vaikuttaneita. Kiitos. Thanks. There is no one. Kiitti. Ei ole sitten ilmeisesti muita halukkaita osallistua keskusteluun. No sitten olisin antaa puheenvuoron komissiolle. Jura niin, siis e, Euroopan unionin komissio. thank you first to the rapporteur for his... Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle hänen myönteistä suhtautumisestaan komission ehdotukseen. Aivan niin kuin johdanto-osassa toimitan, tarkoitus on helpottaa matkustajien matkustamista ja yksinkertaista oikeudellista menettelyä konsulaateissa. Sitäkin on korostettu esittelijän toimesta Kyse on siitä, että pidetään kiinni tiukasta turvallisuustasosta ja ehkäistään laitonta maahanmuuttoa. Tarkoitus on saada myös aikaiseksi taloudellista kasvua EU-hun. No sitten kommentteja ehdotuksesta ja tarkistuksesta. Ensinnäkin mahdollisuus esittää hakemus verkossa. Komissio puolustaa perusteluja. Tarkoitus on helpottaa hakemuksen jättämistä. On kuitenkin tärkeää tehdä ero sen välillä, että täytetään hakemus verkossa ja toisaalta jätetään se. Välttämättä teknisistä syistä kaikkialla ei ole mahdollista jättää tätä hakemusta, kun ajatellaan liitteitä, joita mahdollisesti hakijan täytyy toimittaa Lisäksi joissakin maissa internetyhteydet eivät välttämättä ole niin nopeat ja tarvitaan edelleenkin paperikopioita, paperiversioita. No sitten nämä äh, säännöllisten matkaajien monta matkaa koskevat äh, viisumit, joista esittelijä puhui. Ero tämän kategorian ja Bonafide-hakijoiden välillä. Ne, jotka hakevat ensimmäistä kertaa viisumia, on aivan keskeinen elementti ehdotuksessa. Konsulaatit voivat keskittyä nimenomaan äh, ensikertalaisiin hakijoina näiden säännöllisten matkaajien sijaan. Esittelijä halusi, että tämä kategoria määriteltäisiin hieman joustavammin ja sitten oli tämä määräajan pidentäminen. Tässä pitäisi päästä järkevän kompromissiin. No sitten humanitaariset viisumit ja tarkistukset, joissa määritellään kansainvälinen suojelu yhtenä kriteerinä myöntää tällainen vain osittaisella alueella voimassa oleva viisumi Komissio on jo ilmaissut kantansa tästä kysymyksestä. Komissio tukee täysin tavoitetta. Me ymmärrämme, miksi esittelijä ehdottaa tällaista nykyisessä tilanteessa, mutta kuitenkin katsomme, että viisumisäännöt eivät kenties ole oikea väline puuttua tähän asiaan. On muita välineitä. Meillä on esimerkiksi turvapaikkajärjestelyt ja uudelleensijoitusjärjestelyt, niillä voitaisiin myös näihin suojelukysymyksiin löytää järkevämmät ratkaisut. Viisumipaketin hyväksyminen vie vielä jonkin aikaa, joten nykytilanteeseen on kiireellisesti puututtava muilla keinoilla. Komissio on maahanmuuttostrategian yhteydessä esittänyt useita ratkaisuvaihtoehtoja, mukaan ottaen viime viikon ehdotukset. Komissio on katsonut, että olisi asianmukaisempaa hoitaa tämä tilanne niin, että meillä olisi eurooppalainen uudelleen sijoitusjärjestelmä ensimmäistä kertaa 20 000 ihmiselle. Tätä lukua on jo kasvatettu. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet suuremman määrän uudelleen sijoittamiseen. Ja tässä mekanismissa olisi myös jäsenvaltioiden tekemät kansalliset päätökset. Tämä on aivan eri menettely kuin tämä rajattu alueellinen voimassaolo, joka mainitaan tarkistuksessa. No sitten yhteistyö ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Komissio on esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että erityisesti suurissa maissa, joissa konsulaattitoiminto on varsin rajallista. Toki aina täytyy muistaa kustannukset. Viisumia voi joutua hakemaan toisesta kaupungista, voi joutua matkaamaan toiseen kaupunkiin. Mutta komissio on valmis tutkimaan mahdollisuuksia, jotta voidaan tarkkailla seurata ulkoisten palvelun tarjoajien käytön mahdollisuuksia. Korostaisin vain, että nämä palveluntarjoajat voivat ottaa vastaan viisumihakemuksia ja toimittaa ne konsulaateille. Ne eivät koskaan tee päätöksiä siitä, myönnetäänkö viisumia vaikka ei. Tämä seikka on tarpeen muistaa. Sitten palveluntarjoajien liittyvät artiklat huomioidaan myös viisumitietojärjestelmän pohdinnan yhteydessä. Tämän takia komissio ei ole ehdottanut muutosta näihin artikloihin yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä seuraavaksi. Komissio pitää tervetulleena esittelijän tukea ehdotukselle niin, että olisi pakollinen edustus. No sitten viisumisäännös, määräykset, yhteiset hakemuskeskukset ja niin edelleen. Komissio tukee täysin tavoitteita. Tarkoitus on lisätä yhteistyötä, mutta arvioinnin perusteella nykyisistä viisumijärjestelyistä komissio katsoo, että joustavampi lähestymistapa olisi oikea. Tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi olla jäsenvaltiolla puitteet tehdä yhteistyötä ja päättää, mikä on asianmukaisin yhteistyörakenne, kun otetaan huomioon paikalliset olosuhteet. Nehän voivat vaihdella paikasta toiseen huomattavasti. Sen takia tarvittaisiin ja ehdotetaankin joustavampaa rakennetta. Nykyehdot eivät ole tuoneet tavoiteltuja tuloksia. Sen takia ehdotetaan toista lähestymistapaa komission ehdotuksessa. Ja lopuksi aivan lyhyesti tarkistuksiin, joissa nämä operationaaliset liitteet poitettaisiin ja sitten nämä täytäntöönpanosäädöskysymykset. Esittelijä pitää parempana, että säilytetään nämä. Komissio on hyvin tarkkaan perehtynyt näiden liitteiden sisältöön. Ne ovat operationaalisia ja täyttävät täytäntöönpanopäätösten tavoitteet. Kyse on täytä, yhtäläisestä täytäntöönpanosta ja kyse on myös siitä, miten esimerkiksi viisumi merkinnät täytetään, viisumitarrat täytetään. Katsomme, että tämän ei tulisi olla itse oikeusvälineessä. ohjemuutokset tulisi ehdottaa täytäntöönpanon säännöksissä. Tässä kommentteja esittelijän muutosehdotuksiin ja kiitos vielä kerran kuuluista kommenteista tästä komission ehdotuksesta. Like to ask the... Kiitos. Haluaisin pyytää, että Luxemburgin puheenjohtajamaana reagoi myös. Ole hyvä. Bonjour, euh, Madame le Président. Hyvää päivää. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitän teitä puheenvuorosta puheenjohtaja on tyytyväinen komission ehdotuksen ja on pannut merkille Herra Lopes Aguiarin puheenvuoron. On tärkeää löytää oikea tasapaino taloudellisen kasvun, vapaan liik- henkilön liikkuvuuden ja kansallisen turvallisuuden välillä unionissa, jotta voidaan edetä tässä asiassa. Puheenjohtajavaltio aikoo käydä suuntaantavaa poliittista neuvottelua eh, sisäisen neuvostossa lokakuussa, jotta voidaan nopeuttaa työtä edelleen työryhmän muodossa. Kiitoksia. Thanks. Uh... Kiitos. Yleisesittelijä esi- esittää lyhyen yhteenvedon. Rolvesakiar löytyy yhteenvetokeskustelusta. Ei, kiitos. Ihan lyhyesti kiittäisin tästä rakentavasta lähestymistavasta, jota kollegat esittivät ja nyt kun kuuntelin tässä komissiota neuvostoa, täytyy vain tässä korostaa, että juuri eh, aikomuksena, esittelen aikomuksena on vahvistaa joustoa, jolla pyritään helpottamaan viisumien myöntämistä ilman, että kuitenkaan turvallisuus kärsii tai yleinen järjestys tai myös oikeudellinen varmuus saa kärsiä. Ja tämän takia meistä onkin niin tärkeää perustella kunnolla epäämistapaukset viisumin hakuja kysymyksiä, erityisesti mitä tulee perheenjäsenen viisumeihin koska tämä tavoite löytyy myös viisumisäännöstöstä niin, että meidän pitää löytää tasapainokohta tämän asian suhteen. Okei, okay, thank you. Okei, okay, kiitos, kiitos keskustelusta. Haluaisin kertoa teille, että määräaika tarkistuksille on määrätty päivämäärä 25. syyskuuta kello 12. Ja nyt sitten kiertomatkaviisumi. Puheenvuoron saa välittömästi esittelijämme, herra Ortofö. Bon, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Mietintö, jota tänään teille esittelen, sisältää huomattavia muutoksia verrattuna komission ehdotukseen. Olen päättänyt tehdä nämä muutokset niiden näkemysten vaihdon perusteella, joita kävimme viime keväänä komission kanssa. Ja olemme myös toteuttaneet matkoja Istanbuliin kollegoiden kanssa komissiosta. Komissio ehdotti meille tällaista kiertomatkaviisumia innovoivana välineenä, ja komissio oli tässä aivan oikeassa. Se totesi, että tämä viisumi olisi kasvun tekijä jopa miljardi lisäkasvua voitaisiin saada vuodessa aikaiseksi. Tämä oli toki houkutteleva luku, mutta komissio ei voinut osoittaa, mistä, mihin tämä luku perustuu. Sitten kyseessä on väline, jolle ei ole aiempia, josta ei ole aiempia kokemuksia. Kyse on siitä, että olisi mahdollista kulkea useammassa maassa, eikä ole minkäänlaista varmuutta kyseisen matkaajan matkasuunnitelmista. Eri näkemysten vaihtojen aikana olemme havainneet, minä en ollut tässä ainoa, olimme havainneet tiettyjä puutteita ja aukkoja ehdotuksessa ja sen takia suosittelen varovaisuutta. Jotkut ovat pitäneet ehdotusta matkailun näkökulmasta tervetulleena. Minä en tähän mahdollisuuteen niinkään tarttunut ja selitänpä tätä hieman. Matkailu Euroopassa on suurimmalta osaltaan Euroopan sisäistä matkailua. Jos ajattelen tässä Ranskaa, niin 80 prosenttisesti 84 miljoonasta matkailijasta vuonna 2014 oli eurooppalaisia vierailijoita. 5 miljoonaa tuli esimerkiksi Aasiasta. Kun ajatellaan kansainvälisiä turisteja, matkailijoita, joiden määrä lisääntyy kyseisenä vuonna 15 miljoonasta äh, valtaviin lukuihin. Näin Eurooppa on pääkohde matkailijoiden keskuudessa. Turismivirasto arvioi, että Yli 700 miljoonaa voisi olla turistien määrä vuonna 2050. Tämä osoittaa ensinnäkin sen, että matkailu on ensinnäkin Eurooppa-vetoista, Euroopan sisäisten matkailijoiden vetämään. Toisekseen kansainvälisten matkailijoiden kiinnostus Eurooppaan ei heikenny heitähän nyt jo rohkaisee se, että viisumeita voidaan myöntää jäsenvaltioihin. Meillä on esimerkiksi Ranskassa käytössä tämä 48 tunnin viisumi. Viisumin luonne ei ole sellainen tekijä, joka voisi karkottaa matkailijoita. Myös Euroopan, euron heikkous on tässä yhtenä houkuttelevana tekijänä. Tällainen viisumi voisi olla kansalliselle viisumille kilpailijana ja näin koko Schengen-alueella voitaisiin helposti matkailla. Ei ole minkäänlaista mahdollisuutta sitten seurata kyseisen matkailijan liikkumista Schengen-alueella. Matkailijan pitäisi kuitenkin voida todistaa matkailunsa ja reittinsä asiakirjojen pohjalta – kun ei ole minkälaisia riittäviä takeita, niin ei tällaisia kiertomatkaviisumeita voida näillä perusteilla myöntää. Katsoisin, että näiltä, äh, tältä perustalta kiertomatkaviisumia on tuomittu epäonnistumaan. Tässä mainitaan tietyt ammattiryhmät, erityisesti taiteilijat ja huippuurheilijat ja heidän mukana matkustava henkilökunta. Meillähän on kokemuksia hallinnollisista ja logistisista ongelmista, joita näillä ammattiryhmillä on matkustamisessa. Kiertomatka viisumi oikeilla reunaehdoilla voisi toimia, jos se ei rohkaise väärinkäytöksiin eikä petokseen. Euroopan komission ehdotuksen olen tehnyt muutoksia, jotka mielestäni voisivat tarjota jäsenvaltiolle takeet siitä, että järjestelmä toimii ja myös hakijoiden näkökulmasta tämä olisi ennakoitavissa oleva järjestelmä. Kun ajatellaan toimivaltaisen viranomaisen määrittelyä, niin komissio ehdottaa, että jäsenvaltio, joka on ensimmäisenä tässä listassa, olisi toimivaltainen viranomainen. Matkailijan sitten, jos hän menee heti matkallaan maasta A maahan B, onko kyse maasta A, eikö tarvitse kääntyä maan B-puoleen? Voiko matkailija mennä suoraan maahan B. Olisi logisempaa, että toimivaltainen maa olisi se maa, johon hakija, jossa hakija toteuttaa pisimpään ammatillista toimintaansa ja tämä olisi tämä ensimmäinen maa, jossa hän oleskelee. No sitten perusteluasiakirjojen osalta komissio ehdottaa meille, että kun ei ole tällaista ennalta määriteltyä profilointia, niin sitten olisi erilaisia kategorioita. Listaa pitäisi sopeuttaa nykytilanteen mukaan. Meillähän on jo viisumisäännöissä tiettyjä vaatimuksia. Esimerkiksi se, että ei ole yli 90 päivää 180 päivän jaksossa kyseessä. Tämän lisäksi pyydettäisiin järjestäjän todis todistus, tapahtuman järjestäjän todistus, jossa kuvailtaisiin kuinka kauan kiertue tai urheilutapahtuma kestää. Ja kun puhun tässä organisaattorista järjestäjästä, niin kyse on tahosta, joka on kiertueen järjestäjä tai sitten urheilutapahtuman järjestäjä. järjestäjän täytyy olla myös takaajana silloin, kun tällaista hakemusta jätetään. Niin ikään kyseeseen tulee työsopimus ja sairausvakuutus, jonka jäsenvaltiot voivat tunnustaa. Täytyy olla myös rikosrekisteriote, jos sellaista vaaditaan, sekä työluvat, sen valtion osalta, johon äh, hakija aikoo matkustaa. Ja sitten kun ajatellaan, kuinka kauan henkilö voi olla Schengen-alueella ja millä tavalla hän voi vapaasti liikkua, niin täytyy huomioida myös lyhyen aikavälin myönnetyt viisumit. Tällainen kiertomatkaviisumi olisi hyvin erikoisluonteinen, koska se mahdollistaisi vapaan liikkuvuuden yli kolmen kuukauden aikana useassa jäsenvaltiossa. Kuulemismenettely kaikkien jäsenvaltioiden kohdalta, joissa äh, hakija aikoo ammatillista toimintaa äh, toteuttaa, on välttämätöntä. Kun tällainen konsultaatio äh, määräaika olisi 30 päivää, niin tämä ei ole liiallinen, koska jokaisen jäsenvaltion täytyy sitten toteuttaa sisäiset tarkastuksensa. No sitten päätöksestä ja hakemuksen määräajoista. Ehdotan, että Kuusi kuukautta olisi tämä aikaisintaan tai kaksi kuukautta vähintään. Kun ajatellaan vaikkapa urheilukilpailujen järjestämistä tai kiertueita järjestämästä, niin kyse on hyvin pitkistä valmistautumisajoista. Täytyy myös huomioida käsittelyaika hakemuksen osalta. Jos päätöstä kiirehditään, niin kuin muilla aloilla, niin vaarana on se, että että epäämisten määrä kasvaa. Mikään ei estä sitä, etteikö konsulaatti voi tehdä nopeammin päätöstä, jos hakija on tunnettu, hän on tiedossa ja hän, hänet on luotettavaksi todettu. Jos kaikki tämä on siis tiedossa, niin päätös voidaan tehdä nopeammin. Jos kyse on sellaisesta maasta, jossa on viisumivapauspäätös, niin miten sitten, jos konsulaatti ei tiedä äh, tilanteesta yhtään miten, miten se voi tehdä päätöksen 20 päivässä? Tätä komission ehdotusta ei voida mitenkään soveltaa ja sen takia ehdotankin pidempää määräaikaa, kun otamme huomioon muiden jäsenvaltioiden kuulemisvelvoitteen. No sitten viisumioikeus, kierto, matka, viisumi äh, koskisi ammattilaisia, jotka ovat Schengen-alueella äh, vuoden aikana. Minä joudun ranskalaisena maksamaan 90 euroa passin uusimisesta. Nyt tässä ehdotetaan 60 euroa ja viisumista tämä on hyvin pieni hinta verrattuna muihin maihin. Yhdysvalloissa artisti äh, maksaa ainakin 190 äh, e-, dollaria. Kiinassa useita satasia. Minä ehdotan että tämä hinta olisi 100 euroa ja 50 euroa olisi lisää, jos jatkoa haetaan. No sitten viimeiseksi kahdenvälisten sopimusten raukeaminen. Tämä on vaikea kysymys, se liittyy myös diplomatiaan. Meille puhutaan kahdenvälisistä sopimuksista, mutta me emme tiedä, mitkä maat tähän tulevat kyseeseen, jäsenvaltioiden näkökulmasta, emmekä myöskään tiedä kolmansista maista. Me emme tiedä, äh, miten, mitä nämä sopimukset ovat, mitä ne sisältävät. Ja komissio nyt pyytää jäsenvaltioita äh, epämään nämä sopimukset, jotka ovat kuitenkin historiallisia sopimuksia useissa tapauksissa. Täytyy olla hyvin varovainen tässä menettelyssä. Tämä menettely ei saa myöskään toteutua tällä tasolla. Ei pidä unohtaa, että me puhumme Schengen-alueen maista, jäsenvaltioista, ja tähän kuuluvat myös Norja, Sveitsi ja Islanti. Jos näistä historiallisista sopimuksista luovuttaisiin, niin on pelättävissä myös vastatoimia kolmansien maiden taholta. Paljon sanottavaa olisi näistä kiertomatkaviisumeista. Uskon, että tein nyt yhteenvedon niistä seikoista, joita tulisi mielestäni muuttaa verrattuna komission ehdotukseen, mutta totta kai seuraan takavaisesti teidän kommenttejanne ja ehdotuksianne. Kiitos. Kiitos sitten varjoesittelijät. Ensin herra Lopes Kier. Kiitoksia jälleen puheenjohtaja. Kiitän tietenkin herra Horta Fölle, kun hän esitteli mietintönsä äh, viisumista. Olen itse varjoesittelen tässä asiassa st ryhmästä Tämä asia ja viisumisäännöstä muodostavat yhdessä tällaisen viisumipaketin, niin kuin aikaisemmin kerroin. Tässä pyritään johdonmukaisuuteen, ja pyritään lähentämään toisiinsa unionin politiikkaa tällä saralla näiden aloitteiden kanssa, jotka koskevat monempia osia viisumipaketissa. Ja olen päättäneet yhdistää voimamme tässä asiassa. On monia kohtia, jotka herra Ortefe otti esille – ja ne ovat mielestäni oikein hyviä kohtia, eikä niitä kannata sen kummemmin kommentoida, mutta kuitenkin jotkut asiat herättävät huolta ST-ryhmässä. Koska niissä viitataan esittelen ilmaisemaan niin kantaan, jolla pyritään rajaamaan sovellusalla uuden tyyppisissä kiertomatkaviisumeissa – Tämä koskisi urheiluväkeä, artisteja, viihdetaiteilijoita. Viittaan muutosesitykseen 15 jättäisiin pois mahdollisesti muita sektoreita. Kuitenkin komission ehdotus hetkin huomioon ja mukana oli tietenkin taiteilijat, mutta myös eläkeläiset, tu, eläkeläiset turistit, jotka vierailevat varsin paljon ulkomailla sitten ulkomaista opiskelijat, jotka haluavat ehkä tehdä suurta osan tutkimuksestaan ulkomailla ja täydentävät tätä oleskeluaan ja vierailevat myös kolmansissa maissa sen, sen lisäksi, missä maissa ovat opiskelijat ja näin pyrkivät rikastuttamaan omaa kulttuuriaan ja oppimistaan Nämä pitä, tahot pitäisi ottaa huomioon. Sitten tässä etuksessa muutetaan myös muutetaan alkuperäistä komission esitystä, jotta saataisiin suurempia vaatimuksia viisumin hakijoille. Artikla, äh, muutosetus 36. Tässä on sellainen paradoksi, että kun tässä pyritään nopeuttamaan viisumien myöntämistä siinä hengessä, että helpotettaisiin hyvässä hengessä tapahtuvaa matkailua, sehän tässä alkuajatuksena nyt sitten äh, annetaankin estään lisää vaikeuksia ja esteitä, ja SD-ryhmä ei haluaisi tällaista ajattelua jakaa. Sitten voin myös todeta, että tässä on leikattu mm, kiertomatkaviisumin kestoa. Äh, alun perin tällä 160 päivää ja tässä kuljetaan hiukan eri suuntaan kuin komission esitys. Ja vielä lopuksi tässä pyritään konsultoimaan jäsenvaltioita. Tämän viisumijärjestelmän ei pitäisi häiritä kansasta viisumijärjestelmää, mutta kuitenkin kiertomatkaviisumin tarkoituksena on täydentää olemassa olevia järjestelmiä, eikä sen pitäisi mitenkään olla päällekkäinen viisumi suhteessa olemassa oleviin kansallisiin viisumeihin. Nyt olemme valmiit tutkimaan tätä puolta mietinnössä syvällisestikin, mutta suhtaudun kuitenkin varauksella tällaiseen lisäykseen. Ja tätä on mielestäni niin korostettu liikaa herra Ortefön mietinnössä. Toivon, että parlamentin käsittelyssä voimme löytää oikean sävyn näistä rajoittavista suuntaviivoista niin että voidaan toimia enemmän komission alkuperäisessä hengessä ja saataisiin aikaan merkittävä lopputulos asiassa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten Revo Tomasic. Thank you. The package for... Kiitos. Komission paketti on esimerkiksi mielestä yleisesti ottaen hyvä, jolla voidaan myötä vaikuttaa matkailun kiinnostavuuteen ja investointeihin, mutta varomia on. Ja siellä on sitä mieltä, että tämä välineellä on potentiaali olla positiivinen matkailijoiden houkuttelemiseen ja että investoidaan eu Se selvitykset osoittavat jatkuvasti, että EU-viisumijärjestelmän e e vaikea käyttöisyys estää tulijoita. On kuitenkin turvallisuushuolia ja olisi tarpeen, että järjestelmä tarjoaisi asianmukaista koordinointia olemassa olevien turvallisuusmekanismien kanssa ja tietojenvaihtojärjestelmän kanssa, kuten S5 ja SI. Täytyy olla myös selkeä järjestelmä jäsenvaltioiden mahdollisuudesta soveltaa poikkeuksia ja kahden välisiä viisumipoikkeuksia ja vapautuksia tiettyjen maiden osalta. Turvallisuustarkastuksia täytyy myös soveltaa kaikille hakijoille. Sen lisäksi sellaisten järjestelmien, kuten älykkäät rajat, loppuun saattaminen on hyvin tärkeää. Kiitos. Eh, Kiitos sitten herra Depre. Teillä puheenvuoro. Eh, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, että saavuin myöhään paikalle. Budjettivaliokunnan työt minua pidättelivät ja käsittelimme myös Euroopan parlamentin ensi vuoden budjettia. Käsittääkseni toistaiseksi on kuultu ja esitelty nyt kaksi mietintöä, Ohtofön mietintö erityisesti. Siinähän kyse on kiertomatkaviisumeista. Ensinnäkin sanon, että arvostan tehdyn työn laatua ja tietyissä kohdissa haluaisin tuoda esille näkemyksemme. Ensinnäkin soveltamisalassa. Kun kyse on uudesta välineestä, jolla ei ole vastennetta ollut tähän mennessä. Tällaista kiertomatkaviisumia ei ole toistaiseksi ollut olemassa. Soveltamisalassa olisi parempi olla erityisen varovainen, eikä laajentaa sitä liiaksi. Jos tehdään arviointi, joka on aivan välttämätön, niin sitten voidaan havaita, että onko tapahtunut väärinkäytöksiä. Sitten ei olisi enää paluuta, jos tällaista arviota ei tehdä. On hyvin vaikeaa ottaa takapakkia siinä vaiheessa, kun kategoriat on jo määritelty. Kun kyse on uudesta ehdotuksesta, niin olisin varsin rajoittava näiden kategorioiden suhteen, erityisesti kun tiettyjen kategorioiden osalta on vaikeata tietää täsmälleen, minkälaiset takeet voidaan saada oleskelusta tietyssä paikassa. Tämä toki on selkeää artistien, taiteilijoiden ja urheilijoiden osalta, mutta jos kyse on matkailijoista, turisteista, niin takeet eivät välttämättä ole samanlaiset. He eivät osallistu mihinkään järjestettyyn tapahtumaan välttämättä. Jos ei nyt kuitenkaan lähdetä ennakoimaan, mitä tulee tapahtumaan jatkossa, niin ehdottaisin, että soveltamisalassa tulisi olla pikemminkin rajoittava kuin liian hölläkätinen verrattuna komission alkuperäisen ehdotuksen. Olen samaa mieltä korkean tason urheilijoista, olen samaa mieltä taiteilijoista. Varmasti voidaan löytää äh, yritysjohtajille ja muille kategorioille oikea ratkaisu, kun ajatellaan opiskelijoita, jotka ovat kulttuurivaihdossa tai opiskelijavaihdossa, niin niissä voidaan käyttää tätä eri välineitä. Ei ole välttämätöntä käyttää tätä kiertomatkaviisumia. No sitten jatkoehdot. Johtofön äh, idea on hyvä. Miten tämä sitten saataisiin käytäntöön? Tästä täytyy vakavasti keskustella. Ajatus, jonka mukaan voimassaolo vastaa äh, aktiviteetin toiminnan kestoa. Tämä olisi hyvä periaate. Toki voidaan keskustella, onko tämä nyt sitten X kuukautta vai onko se sitten enemmän, mutta kriteeri minusta on aivan asianmukainen. No sitten keston jatkaminen. Määräys sisältäisi sen, että viisumin kesto kiertomatkaviisumin yhteydessä voisi tulla jatkettavaksi määriteltyjen ehtojen täyttyessä. Joka tapauksessa täytyy olla valppaana, jotta tämä kausi, jatkokausi ei sitten tingi ehdoista. Mitä tulee menettelyyn, kun kyse on näistä eri kategorioista, niin voin yhtyä esittelijän näkemykseen siitä, että aikomus olla usean jäsenvaltion alueella täytyy perustella. Perusteita täytyy vaatia. On oltava tiettyjä faktaperusteisia seikkoja, hyvin täsmällisiä seikkoja tiedossa. No sitten, mikä valtio on vastuussa käsittelystä? Aiemmassa keskustelussa jo totesin tästä aiheesta, aivan objektiivisesti katson, että vastuu jäsenvaltion tulisi olla sen, jossa hakija aikoo oleskella pisimpään. Jos joku tulee latinalaista Amerikasta, vaikkapa taiteilijaryhmä sieltä tulisi ja laskeutuvat Madridiin, hakevat siellä viisumia, mutta eivät jää Espanjaan lainkaan, vaan aikovat esiintyä Pohjois-Euroopassa. Onko Madrid oikea paikka, joka käsittelee hakemusta vai pitäisikö kenties toimia niin, että jos ajetaan muutama kuukausi olla Saksassa, eikö olisi parempi, että Saksa sitten käsittelisi hakemusta. Tässähän on sama asia kyseessä hieman kuin Dublinin sopimuksen yhteydessä. Eli tässä yksilökohtaisesti ikään kuin toteutettaisiin Dublinin sopimusta. Olosuhteet ja ehdot eivät välttämättä ole ideaalit, jos, jos tämän mukaan mentäisiin. Olen hieman varautuneempi sen eh- ehdotuksen suhteen, joka liittyi kahdenvälisiin sopimuksiin. Oslofö määritteli tiettyjä määräaikoja näille kahdenvälisille sopimuksille. Jos yleisjärjestelmä otetaan käyttöön ja sitten tietyn ajan kuluttua, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot ovat hyvissä suhteissa niiden maiden kanssa, joiden kanssa niillä on tällainen toimiva järjestely, niin tämä menettely täytyy sitten mahdollistaa. Tässä puheenjohtaja se, mitä halusin sanoa näistä kiertomatkaviisumeista. Jos sallitte, niin toimitan ajatukseni myös selkeässä muodossa eteenpäin. Täytyy vielä hieman virkistää muistia nyt, kun tuli näin myöhään paikalle. Kiitos. Sitten Valero. Tack så mycket. Jag talar svenska. Kiitos. Puhun ruotsia, joten luurit päähän. Aloitan sanomalla, että olen samaa mieltä Lopes Aguilarin huolesta, että mihin suuntaan tämä ehdotus menee. Mielestäni se oli hyvä alun perin, joka lähtee niistä eduista, joita voidaan nähdä siitä, että olisi helpotettu järjestelmä ihmisille, jotka yrittävät rajat useasti ja eri maiden välillä EU:ssa, että tehdään se helpommaksi heille. No sen sijaan nyt ehdotus on oikeastaan, että nähdään vain uhat, eikä näitä etuja. Minulle vihreänä on kovin vaikea asettua näiden ehdotusten taakse, joita esittelijä ehdottaa. Eli täytyy nyt sitten äänestää toisella tavalla tai jättää tarkistuksia tai katsoa löydetäänkö kompromisseja, mutta tässä vaiheessa en oikeastaan näe mitään sellaista, jonka takana voisin tässä olla, tässä ehdotuksessa, jonka esittelijä tässä esittää. Kiitos. Thank you. And, uh, Mrs. Kiitos, sitten Rova Vergiat. Oui, tout d'abord, euh, excusez-moi d'être arrivé. Kiitos. Ensinnäkin pahoittelut siitä, että tulin hieman myöhään paikalle. Mikrofoni. Kiitos, kiitos. Tämähän on aika huolestuttava. Valitettavasti minulla ei ollut aikaa lukea aivan yksityiskohtaisesti Ochtoförin mietintöä, joka tuli meille hyvin myöhäisessä vaiheessa. Voin yhtyä niihin kommentteihin, joita Aquilar ja edellinen puhuja totesivat. Kyse on yksinkertaistamisesta konsulaattiemme näkökulmasta ja myös hakijoiden näkökulmasta. Ohtofön ehdotukset minusta menevät täysin päinvastaiseen suuntaan. Kenties hakijat eivät tule hyvin identifioiduiksi, sitä voidaan toki keskustella. Minusta kyllä tässä löytyy ihan järkevä logiikka taustalta. Kannatammeko me Schengen-alueen sisäistä vapaata liikkuvuutta. Luotammeko me siihen vai emme me luota Schengen-alueeseen? Katsoisin, että minulla on jonkinlainen oma ajatukseni siitä, mitä herra Ohtefö asiasta tuumailee. Minusta ei ole ristirintaa sen välillä, että on kahdenvälisiä sopimuksia ja toisaalta näitä viisumisopimuksia, joita voitaisiin tehdä Euroopan tasolla – tämähän etenee tietyn logiikan mukaisesti. Joko on tämä logiikan kannalla tai sitten ei ole sen kannalla. Olen hieman yllättynyt siitä, mitä herra Dupré sanoi. Hän viittasi Dubliniin. Se, mitä Dublinissa ei nyt toimi, niin sehän johtuu just, juuri siitä, että transitmaassa ei ole mahdollisuuksia toimia tämän logiikan mukaisesti. Tarvitaan Schengen-alueelle lisää solidaarisuutta ja tämä juuri on yksi niistä ongelmista, jota tilanne heijastelee. Ja tässä mielessä ehdotus minusta menee oikeaan suuntaan. Viisumirajoitukset ovat sen tahdon vastaisia, jota eri instituutiot, muun muassa tämä parlamentti on ilmaissut ja myös komissio ja jopa tiettyjen jäsenvaltioiden hallitukset, kun ne sanovat, että ne haluavat houkutella tiettyjä ihmisiä, nuoria, taitavia, päteviä henkilöitä. Jos näin ei toimita, niin käy aivan päinvastoin, kun katsomme tilastotietoja erityisesti nuorten kohdalla – nuorten, jotka haluavat opiskella ja haluavat löytää työpaikan, niin valitettavasti he kääntyvät poispäin EU-sta, eikä ole yllättävää, että tämä sinisen kortin järjestelmä on epäonnistunut. Jos me emme muuta logiikkaa tässä taustalla, niin me jatkossakin luomme vain päinvastaisia vaikutuksia kuin mihin pyritään. Eli teot ja sanat eivät sovi yhteen. Thank you. And, uh, Kiitos sitten Rova Divens, olkaa hyvä. Okay, thank you, Mrs. Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat. Huomaan tästä viisumista. Olen tästä iloinen Viittasin myös tähän aikaisempaan keskustelukohtaan ja yhdessä tämän asian kanssa, mutta olen tyytyväinen nähdessäni, että esittelijä on hyväksynyt sen, että viisumisäännöstö voi olla ainoa ratkaisu tämän hetken haasteisiin, kun ihmiset etsivät kansainvälistä suojelua. Esittelijä kuitenkin vakaasti uskoo, että lailliset keinot päästä EUn alueelle, kun ihmiset pakenevat vainoa on välttämätöntä ja hän on sitä mieltä, että Schengenin viisumin myöntäminen olisi yksi keino toimia, mutta en ole tästä niinkään varma. Todellakin me mietimme, miten koskaan on mahdollista äh, seuloa kaikkia näitä turvapaikanhakijoita. Mehän puhumme sadoista, tuhansista ihmisistä ja miten voidaan toimia ripeästi ja aikataulun mukaisesti. Tästä syntyy vain uusia ongelmia, mutta ei tartuta itse perusta, taustalla olevan syyhyn. Sitten vielä lopuksi me uskommekin, että humanitaarinen viisumi pitäisi pitää erillisenä välineenään ja lisäksi Schengenin viisuminen myöntäminen ei ole mikään pitkän aikavälin käytännön ratkaisu tähän huomattavaan humanitaariseen kriisiin. Tämän vielä halusin lisätä. Kiitos. Thanks and, uh, Mrs. Kiitti ja sitten Rova Lindberg. Eh, tack för ordet och jag ber också om ursäkt. Kiitos ja minäkin pahoittelen, että tuli vähän myöhään. Ruotsalainen ministeri oli täällä vierailulla. Olin kuulemassa häntä. Minulla oli kohdasta 17 kysymyksiä, mutta ymmärsin, että se oli oikein sieltä loppuun. Eli 18, kohdassa 18 varmaan saanottaa esille ne kysymykset, jotka minulla on. Nyt kun näkee, että mikä katastrofi on, siirtolasten kanssa, jotka tulevat. Ei pystytä hallitsemaan. Sitten tullaan tämän idean kanssa, että avataan vieläkin lisää teitä, joita ei voida hallita. Hyvin lyhytnäköinen ehdotus. Meillä on nuorisotyöttömyyttä Espanjassa, Kreikassa jopa 50 prosenttia. Tehdäänkö vieläkin helpommaksi, että ihmiset tulevat tänne ja kilpailevat työstä? Ei ollenkaan minun mielestäni ja jos tarkastellaan sitten tätä puutteellista rajasuojaa, rajavalvontaa, sehän voidaan todeta kaikki Euroopassa. Onko ajateltu sitä, että miten toimitaan, kun nämä henkilöt tulevat ja sitten on tietty määrä päiviä tai kuukausia oleskella täällä? Miten sitten valvotaan, että he eivät jää liian pitkäksi aikaan? Onko jotain valvontaa siitä? Ihmettelen tässä. Ja nyt voidaan nähdä, että todennäköisesti tämä huonontaa työmarkkinoita, ajatellaan vaikka pimeitä työmarkkinoita, että minun mielestäni tämä on kovin tyhmä ehdotus. Kiitos. Thank you. And... Kiitos. Ja nyt sitten Luxemburgin puheenjohtajamaana. Kyllä, olkaa hyvä. Eh, Madame le Président, honorable puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, keskustelemme tästä kiertomatkaviisumista lokakuun neuvoston kokouksessa. Tämä tulee silloin esityslistalle. Kiitos. Ja komissio, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, and thank you to the rapport. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijöitä ja muita puhujia, jotka kommentoivat komission ehdotusta koskien kiertomatkaviisumia. Komissio on tyytyväinen esittelijän arvioinnista, että pitää löytää ratkaisu vaikeuksiin, joita jollakin matkailijoilla on, joilla on legitiimi syy. Matkusta Schengen alueella komissio on tehnyt tasapainoisen ehdotuksen, jotta käsiteltäisiin tätä juridista puutetta, jonka pitäisi vaikuttaa, myötä vaikuttaa kasvuun, talousen kasvuun, ja tässä me annamme joitakin lukuja myös vaikutusarviossamme, joka liittyy tähän ehdotukseen. Ne ovat eh, koskevia vaateita, koska viisuminhaltija olisi ainakin minusta yksi päivää Schengenin alueella, joten tämä synnyttää kasvua, koska he käyttävät rahaa majoitukseen ja muuhun, ja me emme ole saaneet tietoa muunlaisista metodologiasta, kun on näitä laskelmia tehty, joten meistä meidän lukumme ovat varsin kohtuullisia. Tässä on tämä komponentti, mutta tässä on tiukat ehdot ja kriteerit. Ne pitää täyttää jos e- e- mitä tulee avustukseen ja kun minimoidaan laittoman maahanmuuton riskejä. Sama koskee turvallisuustarkastuksia. Tota, turvallisuustarkastukset koskevat Schengenin viisumia, mutta se koskee myös kiertomatkaviisumia. Joten tämä on tasapainoinen ehdotus, jossa täyttyvät turvallisuusvaatimukset ja muut. Mitä tulee sitten ehdotuksen sovellusalaan. Komissio on sitä mieltä, että tarkistusten sovellusala on liian rajallinen. Tämä liittyy vain joihinkin ammattiryhmiin tiukoin rajoin ja jotkut joidenkin relevanteille sektoreille olisi vaikea täyttää näitä ehtoja. Esimerkiksi urheilut ovat tällaisia, samoin että esiintyvät taiteilijat olisivat vaikeuksissa, joten tässä näissä tarkistuksissa, tarkistuksissa jätetään pois myös muut ihmisryhmät, joilla ehkä on ihan legitiimi syy olla yli 90 päivää Schengen alueella ilman, että kuitenkaan olisivat eh, pidempään kuin 20 yhdessä maassa. Sitten muut matkustajat, turistit, eläkeläiset, jotkut heistä, jotka eivät kuulu viisumivaatimusten alaisuuteen. Ja jotka esittävät, edustavat jonkinlaista minimiriskiä, niin kuin tässä todetaan, tämä liittyy kahdenkeskisiin sopimuksiin, jonka esittelijä otti esille, ja komissio on aikaisemmin todennut tässä, että nämä eivät sovi yhteen perussopimussäädösten kanssa yhteistä viisumijärjestelmästä. Tämä luo epävarmuutta ja aiheuttavat ongelmia käytännössä matkailijoille, rajavartiostolle ja mitä tulee, ja sama koskee Schengenin alueella oleskeluun, koska se ei ole ollenkaan avointa tässä. Ja vielä selventäisin sen, että komissio ei ehdota sitä, että luovuttaisiin näistä 20 sopimuksista. Ne edelleenkin olisivat voimassa, koska ne saattavat kattaa muita kysymyksiä, mutta halutaan vain sovittaa ne yhteen Schengenin säännöstön kanssa, mitä tulee oleskelun ajanjaksoon alueella, joka nyt on 90 päivää 180 jakson aikana halutaan vain sovittaa tämä yhteen näiden sääntöjen kanssa, jotta on yhteiset säännöt voimassa. On tällainen siirtymävaihe, joka myönnetään tässä ja meistä tästä ei synny mitään ongelmia. Tämä olisi oikea juridinen väline ratkaista tilanteet, jotka voivat luoda ongelmia käytännössä. Vielä ihan lyhyesti tukiasiakirjoista komissio on jo ehdottanut lisää asiakirjoja, joita hakijoiden pitää esittää esimerkiksi mitä tulee ähm, Ähm, heidän eh, elättämismahdollisuuksiinsa, varallisuutensa. On tällaisia lisävaatimuksia, joita esitetään hakijoille. Sitten mitä tulee jäsenvaltioiden kuulemiseen, Tämä on mielenkiintoinen ehdotus. Komissio ei vastata periaatteessa tällaista konsultaatiota, jo, joka pitäisi tehdä 30 päivän ajassa. Se tuntuisi vähän liian pitkältä tässä. Haluaisin vielä sanoa, että tällainen ennakoiva konsultaatiovaatimus, se edelleenkin pätee. Sitten on uusi ehdotus, kun määritellään järjestäjää. Tämä ei koskisi tiettyjä hakijaluokkia, komission esimerkiksi yksittäisiä matkustajia. Ja sama koskee tarkistuksia päätösvaltaisista jäsenvaltioista. Tämä on varsin mielenkiintoinen kysymys ja mielestäni tämä kysymys on tullut esille muuallakin ja komissio on valmis asiaa tarkastelemaan ja varmasti löydetään kohtuullinen kompromissi näistä päätösvaltaisista jäsenistä. Sama koskee oleskelun pidentämistä ja siihen liittyviä ehtoja. Tämä varmasti voidaan ratkaista. Ja sitten vielä lopuksi säädöstä että ehdottaa, että ei pitäisi olla mahdollista yhdistää kiertomatkaviisumia oleskelulupiin kuitenkin Yksityiskohdat ei pitäisi täsmentää, koska ne herättävät hiukan epäilyjä näissä tarkistuksissa. Tässä muutama lyhyt kommentti. Kiitän vielä esittelijää hänen tekemästään työstä. Kiitos. Thank you and uh, I would like... Kiitos. Ja nyt sitten herra Ortofö tekee yhteenvedon. Oui, merci madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kommenteista, huomioista ja myös kysymyksistä, jotka täydentävät hyödyllisesti pohdintaamme näistä kiertomatkaviisumeista. En voi yksityiskohtaisesti vastata kaikille ja kaikkien kysymyksiin, mutta on toivottavaa, että jatkamme tätä keskustelua toisessa yhteydessä. Minulla on varmasti mahdollisuus palata tähän esittelijöiden tapaamisessa. Haluaisin kuitenkin puuttua pariin kolmeen seikkaan, jotka nousivat esille, erityisesti Lopes Akylarin puheenvuorossa. Hän aivan oikeutetusti nosti esille ensinnäkin matkailijoiden, turistien tilanteen. Jäsenvaltiot ovat tuoneet korostetusti huolensa esille liittyen väärinkäyttöriskeihin, niin että petostarkoituksissa käytettäisiin tätä järjestelmää niin, että syntyisi vaara laittomasta maahanmuutosta tai turvallisuusuhkia. On hyvin vaikeata määritellä listaa asiakirjoista, jotka mahdollistaisivat sen, että nämä jäsenvaltioiden huolet voitaisiin unohtaa. Voin yhtyä kyllä tähän näkemykseen. Pitää paikkansa, että valitsin tässä varovaisuuden ja pidin kiinni vain sellaisista kategorioista, jotka on selkeästi identifioitu. Ja aivan niin kuin Gerard de Pré totesi, meidän tulisi arvioida täytäntöönpanoa kahden vuoden kuluttua. Ja siinä vaiheessa voimme katsoa, onko syytä laajentaa soveltamisalaa vai ei. Lopes Akylar totesi myös tai nosti esille myös opiskelijoiden ja tutkijoiden tilanteen. Oikeastaan tämä on peruskysymys. Mitä me haluamme saavuttaa tällä? Mitä me, mihin me pyrimme? Haluammeko luoda viisumin, joka on kilpailijana muiden viisumien kanssa ja joka väistämättä luo epäselvyyttä tilanteeseen konsulaateissa, vaikka päinvastoin haluammeko me luoda viisumin, joka toimii niin, että se helpottaa tiettyjen kategorioiden matkustamista silloin, kun nämä kategoriat on selkeästi identifioitu. Minun mielestäni on parempi keskittyä selkeästi tunnistettuihin kategorioihin ja helpottaa tämän kategorian matkustusta. Gérard Depré mainitsi useita aiheita. Opiskelijat, voimassaolon, keston, vastuu jäsenvaltion määrittämisen. Olen tyytyväinen, että hän oli asiassa samaa mieltä. Sitten nämä kahdenväliset sopimukset. Minusta komission tulisi käydä jäsenvaltioiden kanssa keskustelua toisessa, toisella foorumilla kuin, kuin mitä nyt tätä keskustelua käydään. Me emme tiedä, kuinka paljon tällaisia sopimuksia on olemassa. Me emme tiedä, mitkä maat ovat kyseessä, me emme tiedä, mikä on sopimusten sisältö, emmekä myöskään tiedä, mikä olisi yksipuolisen päätöksen seuraus, jos tällainen päätös tehtäisiin asetuksessa. Tämä selittää sitä kannanottoa, jonka juuri itse selitin. Sitten edustaja Tomasik nosti esille turvallisuushuolet. Voin täysin yhtyä näihin, joten allekirjoitan kyllä hänen analyysinsä. Valero nosti esille toisenlaisen logiikan. Hänkin on oikeassa. Me toimimme aivan toisenlaisen logiikan puitteissa tässä. Tätä ei tarvitse tämän enempää kommentoida. Aivan nopeasti näin yhteenvedonomaisesti tuli näihin johtopäätöksiin puheenvuorojen perusteella ja sitten voimme syventää näitä keskusteluja, jos kollegat niin toivovat. Thank you. Kiitos. Haluaisin muistuttaa teitä, hyvät kollegat, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 25. syyskuuta kello 12, kuten viisumisäännösten tarkistuksillekin. Aikataulusta edellä mutta varmaan seuraavan kohdan käsittely voidaan jo aloittaa. Se on EU-lisätietotekniikkaviraston johtajan esitys, herra Garkov. Haluaisin pyytää, että herra Garkov tulette tänne esitystä varten. Okei. Okay. Okei. Okay. Then... Ok. No niin, hyvät kollegat, kuten tiedätte, niin työlainsäädäntöehdotuksen kanssa älyrajoista on jäädytetty. On päätetty edetä teknisen selvityksen kanssa, josta on jo tässä valiokunnassa keskusteltu. Ja sitten on käytännöllisen testauksen vaihe, jonka tekee EU-lisä virasto. Testit ovat meneillään ja esittelijällemme oli mahdollisuus nähdä niitä Suomessa. Heinäkuussa saimme väliraportin näistä testeistä ja tämän raportin herra Garkov, EU-lisän johtaja, nyt esittelee meille. Sen vuoksi annan ensimmäisen puheenvuoron herra Garkoville. Sen jälkeen eh, puheenvuoron saavat esittelijät ja muut jäsenet parlamentista. Herra Karkov, olkaa hyvä. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kuten tavanomaista, niin ilo olla täällä live-valiokunnassa ja kertoa tietoja siitä, miten näin tärkeä aloite edistyy, kuten älyrajojen pilotti on siis meneillään tällä hetkellä. Varmaankin on joitakin diakuvia. Ehkäpä voimme näyttää ne. Niin tulosavat, sanoi puheenjohtaja. Eli odotetaan vähän kärsivällisyyttä, aha, ovatkin jo. Ennen kuin tarjoaa päivitettyä tietoa edistyksestä, älyriä pilotista, niin palautan mieliin tämän yleiskontekstin ja mistä pilotti koostuu. Voisiko tulla, voitteko laittaa seuraavan dian? Niin ja sitten vielä seuraava. Tässä on pikakuva ulkorajasta tällä hetkellä. Muistuttaisi vain eri yli 7000 kilometriä maarajaa, yli 40 000 kilometriä merirajaa ja näillä noin 1800 rajanylityspistettä. 2011 rajanylityspisteiden määrä, jos muistan siis 700 miljoonaa ylittäjää. Ja ennusteet ovat, että luvut kaksinkertaistuvat 2030 mennessä, mikä tarkoittaa, että voidaan hoitaa asia kahdella tavalla, joko lisää rajavartioita jäsenvaltiossa tai sitten älykkäämpi tapa käyttää nykyteknologiaa, jotta rajavalvonta saadaan tehokkaampaa tähän älyrajat pyrkii. Erityisesti älyrajat, älyrajoista odotetaan positiivista vaikutusta kolmella osa-alueella. Seuraava tiekuva. Matkustajien kokemus ja heidän helpottaminen, että päästään nopeammin matkustamaan. Tarvitsemme seuraava kuvan sanaa puheenjohtaja. Parempi matkustajakokemus, siis ne, jotka ulkorajat ylittävät, parempi rajavalvonnan tehokkuus, ja että käytetään paremmin nykyvoimia jäsenvaltiossa paremmin, ja sitten sekunnan pohjalla otetaan, että tämä on positiivinen vaikutus sisäiseen turvallisuuteen älyrajojen myötä. Tässä pähkinänkuoressa älyraja-aloitteen yleiskonteksti. Sitten muistuttaisin lyhyesti, mitä pilottiin kuuluu, ja sitten tietysti mielelläni kerron teille saavutetusta edistyksestä. Seuraava diakuva, kiitos. Pilotti pähkinänkuoressa. No ensinnäkin, pilotti itsessään on hyvin laaja aloite, vaikka voi näyttää vähän erilaiselta, koska se on niin lyhyt kestoinen, mutta se aloite, joka kattaa koko unionin 11 jäsenvaltiota, tukee pilottia ja 17 eri reanalytyspistettä mukana testeissä. Syy on yksinkertainen. Pilotissa pyritään testaamaan eri skenaarioita ja tekniikoita kaikilla kolmen tyyppisellä lentoreja ja merirajoilla, jotta voidaan saada aikaan kattavia suosituksia mahdollisista paremmista tavoista käyttää tekniikkaa, saavuttaa ottaa yleistavoitteet aloitteista. Seuraava diakuva. Aikataulun mielessä valmistelut alkoivat 2014 syyskuussa, ne kestivät helmikuuhun tänä vuonna, silloin äh, valmistelu saatiin päätökseen ja sitten toimeenpano itse asiassa meistä pilotissa on kyseessä alkoi maaliskuussa, ollaan lähellä loppua. Toimeenpanovaiheessa sitten lokamarraskuussa virasto tekee työtä, jotta se voi valmistella loppuraportin ja välittää sen komissiolle telekomintisopimuksen perusteella, joka meidän välillä on allekirjoitettu, ja sen sopimuksen perusteella myöskin saatiin tietty talousarvio käyttöön. Pilotin kattavuuteen itsessään kuuluu 13 hyvin monimutkaisesti laajaa testitapausta, joilla joilla käsitellään yli sata erityiskysymystä, jotka juontuvat 2014 äh, selvityksestä. Ja sen lisäksi kymmenen äh, eri, erillistä mm, tällaista kirjoituspöytätutkimusta, joissa ei tarvita välttämättä teknistä testausta. Esimerkki, äh, varasuunnitelmat, toisin sanoen, mitä jäsenvaltioiden ja raivartioiden pitää tehdä, jos älyrajajärjestelmä on käytössä. Sitten liikenteenharjoittajat, matkustajat, vaikutus niihin. Kaikki nämä elementit ovat tutkimuksen kohteena. Tutkimukset ovat meneillään. Ja eri testien ja kirjoitukselta tutkimusten tulokset tulevat mukaan loppuraporttiin. Painotan myös sitä, että teknisten näkökohtien lisäksi niin virasto tekee tiivistä työtä perusoikeusviraston kanssa, jotta voidaan määritellä myös mahdolliset vaikutukset perusoikeuksiin tekniikoiden osalta. Eli loppuraportissa on myös perusoikeusviraston panos näiden asioiden äh, hahmottamiseen. Ja nyt sitten ehkäpä jännittävin osa, ainakin minun osaltani, koska arkipäivässä me toteutamme pilottia, eli toimenpanovaihe on loppuvaiheessaan, suunnitelman mukaanhan se loppuu syyskuun lopussa. Voidaanko mennä eteenpäin? Kiitos. Ensiksi täytyy painottaa, että pilotti menee aikataulun mukaisesti. Tietysti teknisiä vaikeuksia on, haasteita on, jotka täytyy voittaa, mutta kokonaisuudessaan virasto ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä kaikki on raiteillaan ja odotamme, että toimeenpanovaihe saadaan ajoissa loppuun. Ja myöskin, että loppuraportti saadaan ajoissa valmiiksi. Väliraportti oli myös aikataulun mukaisesti julkaistu ja siellä on jo mielenkiintoisia löydöksiä tekniikoiden vaikutuksista, jotka päätössä ovat mukana prosessissa lopputyö myöskin aikataulussa ja odotetaan, että se saatetaan valmiiksi ajoissa. Seuraava kuva, kiitos. Statuspaikan mukaan 11 eri jäsenvaltiot ovat tukemassa ja 17 eri rajanylityspistettä, kuten näette tästä kuvasta, joka koskee testejä, joita tehdään lentoliikennerajoilla. Frankfurtin lentokoneella ja Schadegorilla Pariisissa joitakin testejä menossa, mutta odotetaan, että ne saadaan loppuun tämän kuun mennessä. Muut on tehty, joten työ on saatu loppuun sitten. Sitten Marjojen osalta eh, tällä hetkellä testejä on meneillään monella pisteellä, mutta testit ovat aika edistyneessä vaiheessa ja useimmat tulokset ja tiedot on jo kerätty, joten odotetaan niistäkin, että ne saadaan ajassa loppuun. Sama pätee merirajatesteihin, joitakin erityisiä testitapauksia, jotka liittyvät eh, pilotin soveltimisalan tekniikoiden käyttämiseen liikkuvissa junissa tai sitten ajoneuvomatkustajat. Mutta kokonaisuudessaan sitten eh, paik- to- toteuttamisvaikkojen osalta mennään aikataulun mukaan. Tässä sitten status testitapauksen mukaan, kuten mainitsin, 13 monimutkaista testitapausta. Itse asiassa tämä oli tieto elokuun alusta. Nyt ollaan syyskuun jos Voin sanoa, että toimeenpanotaso on korkeampi, 80 prosenttia jopa. Joten odotetaan, että kaikki työ on saatu aika, äh, aikataulun mukaisesti loppuun sitten. Vaikka tulokset ovat alustavia, niin niistä saadaan jo tärkeitä ja mielenkiintoisia löydöksiä esille. Seuraava kuva, kiitos. Väliraportissa jonka virasto heinäkuun puolivälissä julkaisi. Niin kuten mainitsin, siellä on joitakin löytöksiä, joista saadaan viitteitä mahdollisista vaikutuksista tekniikoilta rajatarkastuspisteisiin ja myöskin prosessien tehokkuudesta. Ensinnäkin täytyy painottaa sitä, että tekniikan hyväksyttävyys on korkealla tasolla sekä matkustajien että rajavalvojien osa- taholla koska väli raportin tietojen mukaan osallistujien määrä, kun verrataan kokonaismäärään, siis on yli 90 prosenttia pilotissa. Ja rajavalvojat, jotka testeissä ovat mukana eri äh, toimenpanopaikoilla, esittävät positiivisia huomioita kokemuksistaan pääasiassa, siis koskien uusia teknikoita, joita testattiin. Ja Toinen tärkeä arvostava löydös, sitä tietysti tutkitaan loppuraporttia varten lisää, on luotettavuus, reliabiliteetti joidenkin biometristen tunnisteiden osalta ja sen yhteys tehokkuuteen prosessissa. Alustavan tiedon mukaan voidaan nähdä, että sormenjälkien osalta kasvojen tunnistus tai molempien yhdistäminen vaatii hyvin minimi lisäaikaa, minimimäärä lisäaikaa rajan ylitysprosessissa ja samaan aikaan niistä saadaan hyvä turvallisuuden ja reliabiliteetin taso. Eli kokonaisuudessaan niillä on positiivinen vaikutus rajan ylittämiskokemukseen sekä matkustajien puolella että rajavalvojen taululla. Tietysti tätä tutkitaan vielä edelleen, kun kaikki tulokset saadaan kerättyä ja sitten johtopäätöksiä, suosituksia tulee loppuraporttiin pilotin arvo ei ole pelkästään siinä, että löydetään parhaat mahdolliset vastaukset esitettyihin kysymyksiin, vaan tarkastellaan myös osa-alueita, joissa saattaisi olla vaikeuksia toteuttaa älyrajan tavoitteita siten, kuin alun perin suunniteltiin. Seuraava kuva. Tässäpä ensimmäisiä läksyjä, joita on opittu, jota alustavasti on tullut esille. Viraston osalta on selkeää tai selvää, että että tietyt rajaprosessit, kuten esimerkiksi kahdeksan tai enemmän jälkeen ottaminen liikkuvassa junassa tai Iiriksen rekisteröiminen tai sen tekeminen äh, ajanavamatkustajille, niin tekniikat eivät välttämättä ole tarpeeksi kypsiä, jotta tätä voitaisiin tukea. Sitä tutkitaan edelleen ja otetaan sitten mukaan loppuraporttiin, mutta nämä ovat tärkeitä löydöksiä jotka antavat jo vähän viitteitä siitä, mit, mit, mitä tekniikalla voidaan tehdä nyt ja tarjotaan resaukkaita ratkaisuja nykytilanteen ja tulevaisuuden rajavalvonnalle. Seuraava kuva. En halua käsitellä nyt teknisiä yksityiskohtia, vaikka alustava raportti jo itsessään on aika kattava ja yksityiskohtainen asiakirja, Haluan hahmotella nyt jatkovaiheita. Ensinnäkin, kuten mainitsin, niin pilottihankkeen toimeenpanovaiheessa saatetaan loppuun tämän kuun loppuun mennessä. Sitten tutkimustyö, jossa tutkitaan lisää, tut, lisää näkökohtia. Se saatettaisiin loppuun sitten lokakuun puoliväliin mennessä, vaikka edistyneitä ollaan monilta osin. lokakuun puolivälissä niiden tulos otetaan mukaan sitten lopputuloksiin ja sitten rinnakkain tämän kanssa virasto tekee työtä sen kanssa, että se valmistelee loppuraporttia, joka julkaistaan sitten ajoissa marraskuun mennessä ja toivon, marraskuun loppuun mennessä ja toivon ja uskon, että sieltä saadaan hyödyllisiä ja tärkeitä äh, näkö, näkemyksiä tekniikan mahdollisuuksista nykyään, että voidaan tarjota tehokkaampaa rajavalvontaa ja se antaa myös panoksensa tulevaisuuden päätöksenteolle älyrajoja koskevissa koskevasta aloitteesta. Kiitos. Päätän tähän ja olen tietysti valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Ok, kiitos esityksestänne. Älyraja mietinnössämme meillä on kaksi esittelijää. Herra Dias de Mera ja herra, äh, anteeksi, Rova Fajon. Toinen esittelijä ei voi olla paikalla tänään, joten Rova Sippel on hänen tilallaan. Ensi puheenvuoron saa herra Diaz de Mera. Gracias, señora. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin aloitan arvioida tätä väliaikaista esitystä. Haluaisin ilmaista sen, että minä ja Rova Fajon olemme hiukan tyytymättömiä tällaisen toimintaan komissiossa, joka meistä on huonoa käytäntöä ja myös ty- tämä koskee to- to- myöntäväistä kontekstia ikävä kyllä. Näin on tapahtunut aika useissakin yhteyksissä ja tämä kyseenalaistaa olennaisia asioita, nimittäin Euroopan parlamentin roolin lain säätäjänä. Täsmennä, mitä tarkoitan. 26. kesäkuuta mehän kaikki tunnemme näitä tietoja epävirallisesti, mutta ne ovat faktoja. 26. joulukuuta komissio esitteli työryhmässä, jossa käsit neuvostolle asiakirjan, jota kutsutaan tällaisen epäviralliseksi työasiakirjaksi, no paper termiä käytetään. Pyritään saamaan aikaan nopea järjestelmä koskien kaikkia. Ja sitä sitten täydentäisivät viisumit ja jopa korvattaisiin näin tämä rekisteröity matkustajaohjelma, johon kuitenkin on suhtauduttu varsin myönteisesti. on en nyt mene tähän asiassa ytimeen. Kukaan ei ole kuitenkaan virallisesti meille kertonut tästä epävirallisesta työasiakirjasta. Haluaisin sanoa, että tämä ehdotus vaikuttaisi valtavalla tavalla älykkäiden rajojen järjestelmään. Näin olen esittelijänä. Vaadin ja pyydän, että molemmissa toim- molempia toimielintä kohdeltaisiin yhtälaisesti. Tämmöisessä on kyseessä yhteispäätösmenettely ja parlamentin niin pitää saada kaikki tarvittava tieto ja tieto siitä, mistä keskustellaan. Vain tällä tavalla rakentavassa hengessä voimme tehdä työtä ja edistyä ja viedä eteenpäin näin monimutkaista laajaa pakettia, lakipakettia kuin älykkäät rajat. Sitten herra Narkopin esitykseen, niin haluan kiittää häntä hänen teidän selityksestänne pääjohtaja ja haluaisin sanoa komissiolle, että työ, jota on tehty, on varsin hyvää tietotekniikkavirastossa Liisassa. Ja sanottu kaikki tarvittavat tiedot, vaikkakin seuraavassa live-valiokunnan kokouksessa tulen selittämään tästä pilottihankkeesta, joka suoritettiin Suomessa. Haluaisin nyt kertoa, että tulokset ovat olleet varsin hyödyllisiä ja haluaisin kiittää, kiittää Suomen viranomaisia ja itse virastoa ja sen työntekijöitä ja myös sihteeristöä. Mitä tulee näihin ajatuksiin, on hiukan varovainen puheenvuorossani ennen kuin olemme saaneet lopullisia tuloksia tästä tutkimuksesta. Uskon, että olemme nyt oikealla tiellä ja että voidaankin todeta, että älkän rajojen järjestelmä on teknisesti ihan toteutettavissa ja se on mahdollista. Tässä raportissa on 180 sivua, varsin laaja. Siellä puhutaan äh, alustavista tuloksista, äh, sormenjäljistä äh, ja miten on käytetty silmän iiristä hyväksi ja miten on käytetty erilaisia nopeuttajia, rajatarkastuksessa ja miten on käytetty viisijärjestelmää hyväksi. Tämä, näitä tietoja voidaan käyttää tulevaisessa lainsäädännössä hyväksi ja meidän pitää toivoa näitä lopullisia tuloksia vielä tai odottaa niitä. Nyt on jo kerrottu, että ne saataisiin marraskuussa, jotta saamme sen tiedä, kuinka paljon menee siihen, kun kerätään näitä tietoja ja miten tämä kaikki tulee vaikuttamaan matkustajien. Siis tässä on 190 sivua ja käyttäjät ovat ilmaiset suuren tyytyväisyytensä. Näin tämän itse Helsingissä samoin ollaan varsin tyytyväisiä. Äh, rajavartiostossa samoin mm, on hyvä, että voidaan käyttää erilaisia tekniikkoja hyväksi, jotta voidaan nopeuttaa ilman, että matkailijat tästä häiriintyvät. Voidaan siis nopeuttaa rajanylityksiä. Uusin keinon ei pidä unohtaa sitä, että tässä nopeutus on juuri perustavoitteena ja meidän pitäisi keskittyä tähän tutkimukseen ja analysoida, mikä on paras tapa viedä tämä asia loppuun. Ja rinnakkaisella tavalla meidän pitäisi analysoida myös, kuinka tämä tavoite voi sopia yhteen muiden tavoitteiden kanssa, jotka ovat sekundäärisiä, kuten turvallisuus äh, joukkojen tai turvallisuusviranomaisten tietojen saanti Siis tietojen keruun pitää tapahtua nopeasti, sitten tietojen laatu on myös tärkeä kysymys, samoin yhteen toimivuus muiden olemassa olevien järjestelmien kanssa. Tässä mielessä eh, haluaisin esittää teille muutamia kysymyksiä, joita jo vähän alustavasti käsittelin ihan nopeasti, jotta voisitte vastata sitten vielä. Ensimmäinen kysymys. Mitkä ovat pääsyitä sille, että on tapahtunut eri kokeissa epäonnistumisia, varmaan jotakin syitä tiedänkin, mutta haluaisin, että kertoa sitten hiukan tarkemmin. Sitten toiseksi, mitä syitä on sillä, että joskus niin sanottu passiivisen identifioinnin järjestelmä on epäonnistunut. Sitten mitä tulee biometrisiin keinoihin, ensimmäiset tulokset – voidaanko tässä vielä se johtopäätös, että on parempi käyttää esimerkiksi yhdessä sormenjälkeä ja kasvopiirteitä ja iiris, iiristä, silmän iiristä. Ja vielä lopuksi lopullinen versio tästä pilottihankkeesta. Sehän tulokset siis saadaan marraskuussa, koska silloin varmasti todellakin tulee olemaan mahdollista toimia ajoissa tai sitten lykätä tätä uutta lainsäädäntöehdotusta. Onnittelen vielä teitä tästä tehdystä työstä ja kiitän. Thank you. Kiitos. Ja sitten Rova Sippelin vuoro Rova Fajonin puolesta. Kiitos. Valitettavasti esittelijämme ei pysty olla, olemaan täällä tänään, joten Keskityn muutamaan harvaan kohtaan, mainitsen tänään. Mietin, että näyttää olevan, tämä raportti näyttää olevan alustava tässä vaiheessa, eikä todeta mitään tulosta. Itse asiassa tulos on vain osa odotetusta lopputuloksesta. Alustavat johtopäätökset eivät kata kaikkia eri vaihtoehtoja, eikä anna tietoja testatuista tekniikoista, eikä tämä oikein auta esittelijöitä eteenpäin. Rova Fajon erityisesti haluaisi tietää, että mitä konkreettisessa mielessä olivat kokemukset osallistujien matkustajien taholla. Eri tekniset vaihtoehdot myöskin, niihin liittyy eri alustavia tuloksia. Ja mielenkiintoista luulla, että rajatarkastusautomaateilla laatu, laatu tavoitetta ei saavutettu Lissabonissa, mutta ei ole selkeää, mikä vaikutus siellä saattaisi olla. Monia mm, esteitä on näiden kioskien käytöllä todettu, mutta saattaa olla vaikeata vastata haasteisiin, jotka liittyvät turvallisuuteen, käyttäjäystävällisyyteen ja ylipäänsä käytettävyyteen, kuten väliraportissa mainitaan. Kuitenkin Fajon odottaa nyt jatkotyötä komission ja EU-lisäviraston kanssa, kuten myös esittelijän, esittelijän kanssa. Ja yhden henkilökohtaisen kysymyksen lisäisin myös. Pilottihanke on melkein loppuun saatettu. Joten miksi tänään emme saa raportista mitään selkeitä suosituksia? Voisitteko kertoa meille, että mikä rahamäärä tähän pilottihankkeeseen oli määrä käyttää? Ei. Ää... Eh. Ok. Ennen vastauksia. Rova Versia pyysi puheenvuoroa. No, it's yours. Oui, merci. Kiitos. Ensinnäkin olen samaa mieltä Diaste Meran kanssa parlamentin oikeuksista. Me olemme kärsineet paljon tämän tekstin ansiosta silloin, kun pilottihanketta esiteltiin. Ja tässä kohtaa olemme jossain määrin yllättyneitä, kun havaitsemme, että on myös vastahankkeita. Ja parlamentti ei ole niistä tietoinen. Onneksi esittelijämme voivat sitten saada tietoa epäsuoraa kautta mutta tämä nyt ei ole mikään normaali tilanne. Meillä on Lissabonin määräykset Euroopan parlamentin oikeuksista. Meillä on myös Lissabonin sopimus ja muita aiheita, joissa paljon tiukemmin vielä noudatetaan näitä määräyksiä parlamentin tiedonsaantioikeuksista. Kysyn alaistamatta sitä työtä, jota EU-lisä on tehnyt, niin olen tässä hyvinkin skeptinen sen suhteen, mitä pilottihankkeesta tuloksena saadaan. Vaikkakin kokemuksia on saatu 11 jäsenvaltiosta 17 kohteesta, niin hankkeen laajuus minusta ei ole riittävä. Erityisesti kun kyse on pelkästään teknisistä kysymyksistä, ja tämä ongelmahan ei ole ainoastaan tekninen luonteeltaan. Olin tyytyväinen kuullessani, että jos nyt ymmärsin aivan oikein, niin näyttää siltä, että tämä iiristunnustusjärjestelmä etettäisiin syrjään. Tämä olisi hyvä, koska monet ovat taistelleet eh, tämän tyyppisiä tunnistamisjärjestelmiä vastaan. Sitten kun saamme tästä teknisestä tutkimuksesta varsinaiset tulokset aikaiseksi, niin voin tästä tässä kohtaa yhtyä siihen, mitä henkilö tietosuojasta viranomaiset ovat äh, sanoneet, että tämä on kallis järjestelmä ja hyvinkin äh, kansalaisen näkökulmasta tunkeileva järjestelmä. Eli tämä ei voi olla sellainen järjestelmä, joka minun logiikkani mukaan pitäisi olla toiminnassa. Tiettyjä ristiriitaisuuksiakin tähän liittyy. Näinä aikoina puhutaan budjettirajoituksista joka puolella. Ja onpas kummallista, kun sitten tässä ei olekaan budjettirajoituksia. Kyse on hankkeesta, joka ei ole niinkään tehokas, ja kustannukset ovat noin miljardiluokkaa. Tämä on aika lailla erikoista. Kenties miljardi voitaisiin käyttää meripelastukseen. Eihän siellä ole edes sellaisia, sellaisia rahoja käytössä. Haluaisin tietää, mikä on tämän uuden äh, äh, hankkeen vaikutus suhteessa pilottihankkeeseen. Onko siinä edelleenkin järkeä ja mieltä, kun tavoitteet ovat muuttuneet? Onko tämä lähestymistapa sellainen, että se on integroitu testeihin, joita olette toteuttamassa? EU-lisää, onko sillä kenties parempaa tietoa kuin Euroopan parlamentilla? And uh, uh, Mrs. Wikström. Rova Wikström. And thank you for your present. Kiitos, kiitos esityksestänne. Tämä on ollut asia, jota olemme seuranneet jo aika pitkän aikaa. Enkä millään muotoa nyt aseta kyseenalaiseksi hyviä aikomuksia hankkeessa, mutta olemme huolissamme valtavasti valtavista menoista, että käytetäänkö rahat todellakin hyvin eussa nykyään. Minun täytyy nyt palauttaa mieliin ja toistaa sen, minkä kollega esittelijä herra Diestemera juuri sanoi. Ja myöskin sen, mistä tiedän, että se on Tanja Fajonin kanta myös. Niin ei tämä oikein auta. Ei. Esittelijöitä luoja lykky heitä on tässä talossa. Luoja lykky, että herra Dias ja Rova Fajon ovat hyvä tiimi ja he ovat vakavasti harkinneet myös meidän varjoesittelijöidemme huolenaiheita tästä asiasta. Mutta mutta ottaisin tämän esille huonona esimerkkinä toimielintävälisestä yhteistyöstä. Kovin huonoa yhteistyötä, koska tietoa ei ole jaettu asianmukaisesti, tietoa on vuotanut. Tämä on todellakin jotain sellaista, joka eh, edistää tätä huonoa kehää epäluottamuksesta. Ja nyt tästä täytyy jotain oppia. Niin, ei kai kukaan tässä salissa asettaisi kyseenalaisiksi näitä hyviä aikomuksia, mutta nämä läksyt, jotka teidän täytyy tästä oppia ja komission täytyy oppia, ovat ne, että me emme tätä enää suvaitse. Me haluamme, että tietoa annetaan tälle Euroopan parlamentille, erityisesti esittelijöille, yhteisesittelijöille, avoimella, läpinäkyvällä tavalla. Ei heidän pitäisi äh, joutua luottamaan vuodettuihin tietoihin tai sellaisiin, jotka on saatu sattumalta. Ei tätä voida ollenkaan hyväksyä. Siis olemme huolissamme, kuten varmaan ymmärrätte. Ja on monia muitakin kysymyksiä, jotka ottaisin esille, mutta tässä vaiheessa tyydyn nyt siihen, että pyrkimyksenne on hyvä, mutta pyydän nyt, että viette tämän viestin eteenpäin joka on varmasti tullut selväksi tästä valiokunnasta tänään. Kiitos sitten vastausten aika, herra Karkov. Thank you. I understand. Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän mielenkiinnon, jota olette osoittaneet. Yritänkin nyt vastata kysymyksiin järjestyksessä. Herra de Mera, kiitän teitä kovasti, että arvostitte tässä toimisto tekemä työtä. Voin vakuuttaa teille ja Fajonille koko Libe-valiokunnalle, että teemme parhaamme, jotta ajoissa saisimme aikaan mahdollisimman kattavia vastauksia, jotka palvelevat pilottihankkeen syitä ja tavoitteita. Syy, miksi jotkut testit ovat epäonnistuneet, en kutsuisi mitään testejä epäonnistuneiksi, joita on, on suoritettu, mutta käytän totusta. Totuus kuitenkin on se, että jotkut testit olivat varsin erikoislaatuisia ja piti käyttää olemassa olevaa teknologiaa äh, ja tätä teknologiaa välttämättä tätä tarkoitusperää varten suunniteltu ja joissakin erityistapauksissa, niin kuin sanoin, pitkälti on hyväksytty uutta teknologiaa, mutta ei välttämättä kaikissa tapauksissa ei ole voitu kerätä tällaista tietoa, koska mehän puhumme väliaikaista raportista. Me pystyimme keräämään tätä tietoa. Siksi voi näyttää siltä, että jotkut testit eivät ole onnistuneet, mutta oikeastaan näin ei kyllä ole. Pikemminkin tulisin siihen tulokseen sitten, kun lopullinen raportti on saatu ja kaikki todistet on kerätty ja tieto, kaikki tieto on analysoitu. Silloin on aika todella esittää luotettavia arviointia toteutettavuutta tai siitä, onko jossain epäonnistuttu jossakin tehtävässä vai ei. Haluaisin vielä ottaa esille sen seikan, että monissa tapauksissa virasto teki läheistä yhteistyötä alan edustajien kanssa alat, jotka laativat biometristä teknologiaa, ja kuten jo mainitsin esitykseni aikana, kaikissa tapauksissa ei tämä saatolla oleva teknologia ei välttämättä sopinut näihin testeihin, siksi voi näyttää siltä, että tulokset eivät ole vakuuttavia, mutta kuitenkin puhumme väliaikaisista tuloksista, jotka perustuvat tiettyyn otokseen. Heti kun lopulliset raportit saadaan, niin Silloin voidaan esittää luotettavia loppupäätelmiä toimenpiteistä ja eri teknologioista, ja jos jotkut tekstit eivät ole onnistuneet, sekin sitten myönnetään ja tunnustetaan. Sitten mikä on paras yhdistelmä biometrisiä tunnistajia, tunnisteita. Meillä on alustava raportti, niin kuin sanoin, niin kuin jo sanoin, jotkut tekstit ovat osoittaneet, että jotkut yhdistelmät – eivät toimi paremmin kuin muut, mutta ovat kuitenkin nopeampia ja helpottavat koko prosessia. Heti kun lopullinen äh, raportti saadaan ja viraston suosituksen, niin silloin pitää tehdä jotakin valintoja, jotka perustuvat tähän raporttiin ja siihen, mitä älykkäillä rajoilla saavutetaan ja mitkä yhdistelmät ehkä toimivat paremmin kuin toiset, mutta jälleen kerran vielä on liian varhaista esittää mitään johtopäätöksiä siitä, mikä on paras mahdollinen tunnistaja. Ja jälleen kerran, mitä tulee tähän lopulliseen kertomukseen, virasto tekee läheistä tekee kovasti työtä, jotta raportti saataisiin ajoissa, ja me olemme luottavaisia sen suhteen, että pystymme saamaan sen julkistettua marraskuussa, niin kuin on tarkoitus tietenkin mielellämme avustamme ja annamme lisää tietoja käytämme hyväksemme kokemuksiamme pilottivaiheesta. Meillä on paljon tietoja tämän takia tullut ja jollakin alueella varsin yksi ainutlaatuisakin tietoa on kerätty. Mitä tulee sitten Rova Fajonin kommentin, ymmärrän kyllä tämän, nämä huolet, jotka ilmaisitte ja erityiset ongelmat, jotka liittyvät investointeihin, joihin pitää ryhtyä silloin, kun älykkäät rajat aloitetaan. aletaan toteuttaa käytännössä. Kuitenkin on luottavainen sen suhteen, että lopullinen kertomus, anteeksi raportti, antaa selkeitä ohjeita ja vastauksia teknologisista mahdollisuuksista, siis viitan teknologian, jota nyt on testattu, jotta voidaan tukea älykästä rajavartiointia ja ottaa huomioon paremmin käyttäjien kokemukset ja tehokkaammat rajavalvontaprosessit. Tämä tulee budjettivaikutuksiin on tehty sopimus Euroopan komission ja virastojen välillä 3,5 miljoonaa euroa. Tämä budjetti kuitenkin, mutta täytyy tässä korostaa sitä seikkaa, että tätä, koko tätä summaa ei ole käytetty, koska virasto pyrkii optimoimaan mahdollisuuksien rajoissa menoja niin, että kun alussa aloitimme neuvottelut komission kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa, niin tuli, silloin jo oli selvää, että näkemys siitä, mitä piloteilla pitää saada aikaan, ylitti sen, mitä voimme saada aikaan näillä varoilla. Voin kertoa teille, että tähän mennessä pilottien kulut, menot ovat olleet, en tarkkaan lukemalla mutta menot ovat olleet, tai kustannukset ovat olleet 2,3 miljoonaa euroa. Tässä on mukana matkat jäsenvaltioiden viraston menot. Tietysti lopullisessa raportissa virasto antaa yksityiskohtaisia tietoja pilottihankkeen kokonaiskustannuksista. Mitä tulee sitten kysymykseen siitä uudesta ehdotuksesta, jonka komissio on tehnyt nopeasta linjasta koskien kaikkia, niin vastaus tähän on ei. Yksinkertaisesta syystä vastaus on ei, koska silloin, kun tämän pilotin sovellusalasta keskusteltiin, tämä ehdotus ei ollut vielä pöydälläkään, joten otimme mukaan kaiken, joka oli, josta oli siinä vaiheessa päätetty, kun oli konsultoitu neuvostoa ja Euroopan parlamenttia. Joten jos tätä asiaa pitää vielä paremmin tutkia, niin uskon, että se pitäisi käsitellä erikseen, koska tällä hetkellä tämä ei kuulu pilottihankkeeseen. Sitten vielä viimeisenä yksi tärkeä kohta Rova Wikströmiltä kysymys. Ymmärrämme kyllä teidän esittämänne huolen, mutta samanaikaisesti olen luottavainen sen suhteen, että lopullinen raportti antaa tärkeitä vastauksia tässäkin mukaan lukien tehokkuuskysymykset ja lisää arvoasiat, joita syntyy älykkäistä rajoista sitten, kun niitä käytännössä toteutetaan. Kiitoksia ja vielä olen valmis kyllä vastaamaan muihinkin kysymyksiin. We should wait Okei, tässä mielessä sitten pitäisi odottaa marraskuun loppuun. Haluaisin kysyä, että haluaako komission herra Rosenberg päivittää tietoja uudesta uusista lainsäädäntöaloitteista. Olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Alkuun Euroopan komission yksiköiden puolesta haluan todeta, että olemme tyytyväisiä siitä, miten pilottihanketta eu lisää täytäntöönpanee ja toteuttaa. Meistä asia hoidetaan ammattimaisesti, aikataulussa ja koordinaatio huomioiden toistaiseksi. Tuloksia on saatu ajoissa ja nämä tulokset ovat jo nyt olleet hyödyksi Osa johtopäätöksistä, vaikkakin ne ovat väliaikaisia, joita olemme täällä kuulleet, auttavat meitä jo nyt, kun viemme näitä keskusteluja eteenpäin, ennen kaikkea komission sisällä, myös parlamentissa ja myös jäsenvaltioiden kesken neuvostossa. Pyysitte minulta päivitystä siitä, mikä on tilanne menettelyssä Olemme älykäistä rajoista keskustelleet siitä jo kulunut aikaa 9. kesäkuuta Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa käsitteli aihetta ja komission sen Avromopoulos puhui korjatun ehdotuksen tavoitteista ja sellaisista tekijöistä, joita komissio arvioi, kun valmistellaan uusia ehdotuksia. Hän totesi, että vuoden 2016 alkupuolella nämä ehdotukset tehtäisiin parlamentille. Juuri tällä hetkellä sisäministerit keskustelevat, niin kuin tiedätte, toimenpiteistä tässä niin sanotussa maahanmuuttokriisissä. Nyt puhutaan EUn ulkorajojen hallinnoinnista ja ehdotuksista, joita tehtäisiin tämän vuoden loppuun mennessä. Nyt nähtävissä olisivat johtopäätösluonnokset, joita saamme ministereiltä, ja niissä vedotaan komissioon, jotta se tekee ehdotuksia ulkorajojen hallinnoinnista tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä paketti sisältäisi myös ehdotuksia älykkäistä rajoista, mutta ensin täytyy katsoa, vahvistuuko tämä seikka ja toiseksi täytyy katsoa, miten tämä toteutuisi käytännön tasolla, mikä on toteutettavissa olevaa. Entäpä sitten EU-lisan raportointi tästä testivaiheesta, mutta meillä on olemassa se mahdollisuus, että täytyy nopeuttaa älykkäät rajat ehdotusten esittelyä ja tehdä ne jo Äh, julkiseksi ennen vuoden loppua. Tämä on uutta verrattuna kesäkuun keskusteluun. Silloin puhuttiin alkuvuodesta 2016. Mitä sitten näissä ehdotuksissa on mukana? Tehän tiedätte ja olette nähneet etenemissuunnitelman vaikutusarvion pohjalta. Se julkaistettiin kesäkuussa. Se on myös kommentoitavissa. Olette nähneet sieltä, että ehdotuksissa keskitytään mutta oikeastaan vaikutusarviossa keskitytään viiteen pääseikkaan. Ensinnäkin arkkitehtuuri tulevassa järjestelmässä, toiseksi biometriikka, jota käytetään. Tänään me kuulimme jo jonkinlaista suuntaa tulevasta, eli kymmenen sormenjälken, sormenjäljen ratkaisu on varsin epätodennäköinen. Se on hankala, vie liikaa aikaa, tarvitaan jotakin kevyempää. Kolmas kysymys liittyy rajanylityksen helpottamiseen. Tällä kohtaa meillä on tämä rekisteröityjen matkaajien ohjelma yhtenä vaihtoehtona. Kevyempi rekisteröityjen matkailijoiden ohjelma olisi tällainen webpohjainen järjestelmä. Sitä selitettiin tutkimuksessa toisena vaihtoehtona. Ja ajatus siitä, että ei olisi tällaista rekisteröityjen matkailijoiden järjestelmää, vaan käytettäisiin prosessin nopeuttajia, tällaisia niin sanottuja kioskeja kolmantena vaihtoehtona. Mainitsen tämän näin yksityiskohtaisesti, koska se liittyy teidän kommentteihinne siitä, että tämän kolmannen vaihtoehdon pohdinta tulisi käydä myös tässä talossa. Meitä kovasti kiinnostaa äh, tämä keskustelu. Käymme mielellämme sitä teidän kanssanne esimerkiksi teknisissä istunnoissa. Tätähän on käsitelty meillä jo viime vuoden loppupuolella. Tässä kolmannessa vaihtoehdossa sehän sisältyy jo vaikutusarvio etenemissuunnitelmaan kesäkuulta. Neuvosto on perustanut työryhmänsä ja pyytänyt meiltä lisäselvityksiä tästä vaihtoehdosta kesäkuun kokouksessa, ja niin näin olemme tehneet. Ja tämän kokouksen, vaikkakin se oli lyhyt kokous, niin sen kokouksen seurauksena valmistelimme myös tällaisen epävirallisen asiakirjan elokuussa. Ja siitä on viime torstaina keskusteltu Frontex-ryhmässä ja sen valtioiden kesken. Ai, aikomuksemme oli tuottaa se, toimittaa se myös teidän saatavaksanne keskustelujen pohjaksi. Mutta kyseessä on epävirallinen asiakirja. Siinä selitetään tämä kolmas vaihtoehto ja vaikutusarvio, joka on julkaistu. Ja sitä jatkotyöstetään sitten, kun myöhemmin tämän vuoden aikana syvennämme vielä ehdotuksiamme. Ja kolmas kohta liittyy tietojen säilyttämisaikaan Tätä vaikutusarviossa aiomme syvällisesti pohtia. Ja viiden, viides kohta on lainvalvontaviranomaisten tiedonsaanti tässä järjestelmässä. Aivan niin kuin kerroin, kesäkuussa ilmoitimme, että tämä on vaikutusarvion perusrakenteena. Sellainen seikka, joka halusin mainita, oli julkisen kuulemisen käynnistäminen 29. heinäkuuta Tämä tapahtui lokakuun loppuun. Kuuleminen on auki. Palautetta voi antaa. Olemme pyytäneet, että edustustamme myös aktivoituisivat ja mainostaisivat tätä kuulemista niin, että kolmansien maiden hallitukset tietävät ja kansalaisetkin tietävät, että heillä on mahdollisuus osallistua ja antaa palautetta vaikutusarvioon ja tähän kuulemiseen. Olemme pyytäneet myös perusoikeusvirastolta näkemyksiä niin, että myös kansalaisyhteiskunta voi reagoida tähän kuulemiseen. EU-lisä ja rajahallintaviranomaista on pyydetty myös perehtymään aiheeseen ja levittämään sanaa. Ja myös tässä yhteydessä haluamme, että kaikille asianosaisille voitte tätä sanomaa välittää. Heillä on nyt mahdollisuus yksityiskohtaisesti vastata esittämiimme kysymyksiin. Kenties vielä Viimeinen seikka, jonka haluaisin mainita. Meillä on ollut myös täsmäkokoontumisia eri sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi lentoyhtiöiden kanssa, myös laivaliikenteen harjoitteen kansalaisyhteiskunnan kanssa, myös laivalvonta asiantuntijoiden kanssa olemme kokoontuneet, perusoikeusviraston väen kanssa olemme kokoontuneet ja olemme suunnitelleet teknisiä kokouksia lähiviikoille ja kuukausille erinäisistä aiheista, joita tällä hetkellä pohdimme tämän vaikutusarvion yhteydessä. Työ siis jatkuu ja etenee. Me tarvitsemme tätä, jotta saamme kattavat tiedot ja arvion näiden varsin monimutkaisten ehdotusten tueksi. Vielä toistaisin sen, että aivan niin kuin aiemminkin, Tälläkin kertaa haluamme käyttää aikaa myös asioiden käsittelemiseen parlamentin kanssa. Kiitos. Thank you for clarification. Kiitos selvityksestä, herra Diestemera. Haluatteko puheenvuoro loppuun? No, muy brevemente, señora presidenta. Tästä puheenjohtaja. Kuusi päivää on kulunut 26. 26. päivästä. Ja niin kuin tässä herra Rosenbergkin sanoi, siis tämän ajan on ollut olemassa tämä epävirallinen työasiakirja. Haluaisin kertoa valiokunnalle, että herra Moraes, Tanja ja minä olemme jo kirjoittaneet kirjeen vastalauseena, niin kuin äsken teille selitin joka tapauksessa tästä Tämä on ollut hyvä tiedotustilaisuus, samoin työryhmä on saanut tutustua tähän epävirallisen työasiakirjaan. Näin voitaisiin käyttää näitä nopeuttajia hyväksi rajavalvonnassa. Kiitän kaikille, kiitän kaikkia avusta ja tähän osallistumisesta tietenkin myös Liisa virastohalon kiittää. Mrs. Rova Sippel. Ihan lyhyesti olen täysin samaa mieltä siitä, että jos tietoa annetaan yhdelle toimielimelle, niin meidänkin pitäisi se saada. Ja tiedän, että pyydettiin puheenjohtajaa lähettämään kirja. Otetaan se huomenna esityslistalle, kun meillä on koordinaattoreiden kokous. Eikä varmaan ongelmaa siinä ole, koska kaikki poliittiset ryhmät varmaan Niille varmaan sopii, että tämä kirja lähetetään hyvin nopeasti. Thank you very much. Kiitos kovasti tästä kokouksesta. Voimme päättää kokouksemme vähän aiemmin. Muistakaa sitten huomiselle äänestyskortit. Huomenna on äänestyksiä. Kiitos kovasti tästä työstä. Kiitos.